Ja, ja liebe Kolleginnen Kollegen. No niin, hyvät kollegat, arvon äh, komission jäsen ehdokas herra Wojciechowski. Arvon naiset ja herrat, toivotan teidät äh, Tervetulleeksi herra Wojciechowski koko valiokunnan jäsenten nimissä, siis maatalous- valiokunnan nimissä. Teidän läsnäolonne on kunnia meidän valiokunnallemme ja ette todellakaan ole millään tuntemattomalla alueella. Te olitte 12 vuotta tämän valiokunnan jäsen ja olitte koko sen ajan myös tämän valiokunnan varapuheenjohtaja ennen kuin jätitte tämän parlamentin viimeiseksi kolmeksi vuodeksi siirtyäksenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Ennen kuin te keskitytte EU-asioihin, teillä oli hyvin tärkeitä äh, oikeudellisia tehtäviä. Olitte myös äh, korkeimman oikeuden tuomari. Ja teillä on ollut myös äh, tärkeä kansallinen poliittinen rooli Puolan tasavallan parlamentin varapuhemiehenä sekä lainsäädäntöasioiden kabinetissa. Muistuttaisin tätä valiokuntaa, että parlamentti meidän työjärjestyksemme sääntöjen mukaan, kun nimitetään komissio ja kuullaan komission jäsen ehdokatta, niin kuulemme, kuuntelemme teidän sitoutumustanne äh, Euroopan unioniin ja teidän sitoumuksianne. Jäsenet haluavat tietää teidän mahdollisesta salkustanne sekä teidän kommunikointi Kyvyistänne. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että komission jäsenehdokas Wojcikowski on laatinut tai vastannut kirjallisesti etukäteen laadittuun kysymyslomakkeeseen ja nämä vastaukset, kysymykset ja vastaukset on jaettu kaikilla kielillä valiokunnan jäsenille. Lopuksi muistuttaisin teitä vielä siitä, että komission jäsen ehdokas Wojcikowski Siis haluaisin muistuttaa teitä vielä, että oikeusasioiden valiokunta ei ole ilmoittanut minkäännäköisiä vastalauseita tätä kuulemista vastaan. Ennen kuin käymme keskusteluun, niin haluaisin muistuttaa teitä tietyistä tärkeistä asioista tämän keskustelun kulusta. Komission jäsenehdokkaasta on pyydetty pitämään alustuspuheenvuoro, joka ei tule kestää kauempaa kuin maksimissaan 15 minuuttia. Lopuksi hänellä on vielä viisi minuuttia aikaa arvioida tai vetää yhteen. Ja kiitänkin teitä etukäteen jo hyvä komission jäsen ehdokas Wojtkowski siitä, että pidätte kiinni puheajoista. Sitten meillä on aikaa 25 kysymykselle jäseniltä. Ja keskustelu käydään niin, että jokainen puheenvuoro on viisi minuuttia. Yksi minuutti kysymykselle, kaksi minuuttia Wojcikovskin vastaukselle. Ja jos on täydentävä lisäkysymys, niin silloin vastaus ja kysymys ei saa kestää kauempaa kuin minuutti plus minuutti. Kiitokset hyvät kollegat etukäteen jo siitä, että te pidätte kiinni näistä aikatauluista. Ensimmäinen kierros on koordinaattoreille ja toinen kierros 18 kysymystä jaetaan tasaisesti ryhmien kesken. Ja myös sitoutumattomat ovat mukana. Tämä kokous tai kuuleminen tulkataan 23 kielelle niin, että jokainen voi käyttää omaa äidinkieltään. Muistuttaisin teitä myös vielä siitä, että se mitä te sanotte tulkataan ja sen vuoksi pyytäisinkin, että ette puhuisi liian nopeasti. Ja. Gut, dann können Noin, hyvä. Nyt voimme sitten lähteä töihin. Hyvä herra Wojcikowski, teillä on nyt mahdollisuus 15 minuutin puheeseen. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia, samalla suuri haaste olla täällä edessänne. Kuten puheenjohtaja mainitsi, olin 12 vuoden ajan Euroopan parlamentin jäsen, maatalousvaliokunnan jäsen ja tämän valiokunnan varapuheenjohtaja. Olen tehnyt yhteistyötä niiden teidän kanssa. Viimeksi kuluneet kolme vuotta olen ollut tilintarkastustuomioistuimessa ja siellä myös maatalousala on ollut ominta alaani. Esittelin täällä erityiskertomukset esimerkiksi nuorista viljelijöistä. Olen ollut yhteydessä myös Envivaliokuntaan. Esitin siellä erityiskertomukset elintarviketurvallisuuskysymyksistä ja Minun raporttini esiteltiin kollegani toimesta tilintarkastustuomioistuimesta, koska minä olin ehdolla ja se koski rajat ylittävää terveydenhoitoa ja seuraavaksi vielä esitellään kertomus, joka liittyy antibioottiresistenssiin. Se liittyy myös maatalouteen. Hyvät naiset ja herrat, Kun esittelin täällä valiokunnassa nuoriin viljelijöihin liittyvää erityiskertomusta, esitin myös joillekin kuulijoille järkyttävää tietoa siitä, että vuosikymmenen aikana vuodesta 2005 vuoteen 2015 menetimme Euroopan unionissa neljä miljoonaa tilaa. Tiloja oli lähes 15 miljoonaa ja vuosikymmen myöhemmin alle 11 miljoonaa tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että menetimme vuosikymmenessä 4 miljoonaa. 400 000 vuodessa, yli 30 000 kuussa ja yli tuhat tilaa päivässä. Meidän on tarkoitus keskustella kolmen tunnin ajan täällä ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän keskustelun aikana yli sata viljelijää luultavasti menettää tilansa ja työpaikkansa. Monille heistä tilanne on hyvin dramaattinen ja traaginen, koska ei ole mitenkään helppoa olla viljelijää tänä päivänä ja huomenna tehdä jotain ihan muuta, lähteä vaikka ajamaan taksia – Monissa tapauksissa kuitenkin eurooppalaiset viljelijät joutuvat kohtaamaan näin dramaattisen tilanteen. Tiedämme, että Ranskassa esimerkiksi viljelijöiden keskuudessa itsemurhat ovat liian tavallisia. Nyt näytetään elokuvakin, joka perustuu tosi tarinaan ranskalaisesta perheestä, joka menetti tulon lähtöönsä menetti tilansa. Ehkä puhun nyt liian pessimistisesti heti puheeni aluksi, mutta lupaan, että siirryn optimistisemmalle kannalle tämän puheen aikana vielä, mutta mikä on pessimistin ja optimistin ero? Anekdoottisesti on se, että pessimistillä on yleensä enemmän tietoa. On erittäin tärkeää se, että omataan kunnollinen kuva siitä, mikä on EUn maatalouden tila tänä päivänä. Yksi syy siihen, että lähdin ehdolle maatalouskomissaarin tehtävään, että vastasin myönteisesti siitä, siis tähän ehdotukseen, oli se, että tämä on nyt mahdollisuus luoda pitkän aikavälin näkymiä ja strategioita EU:ssa. Tämä on yksi tehtäväni, jonka puheenjohtaja van der Leyen lähetti minulle toimeksiantokirjeessäni tietenkin, jos parlamentti hyväksyy minut tähän tehtävään. Yksi tehtävä on huolehtia sitä, että luon pitkän aikavälin visioita – maatalouspolitiikalle. Tällaisia pitkän aikavälin näkymiä luodaan energiapolitiikalle ja niin edelleen, mutta näin ei ole tehty yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta ajatellen, vaikka tällainen tulevaisuuden näkymä on tärkeä, koska viljelijät haluavat tietää meiltä, mikä heidän tulevaisuutensa on ja mikä heidän lastensa tulevaisuus on. Siksi on hyvin tärkeää vastata tähän kysymykseen ja vastata siihen myönteisesti, niin että uskotaan siihen, että Euroopan maataloudella on tulevaisuus, jotta voidaan luoda visioita, pitkän aikavälin visioita. Tai ehkä vielä yksi lisähuomio. Sanoisin sen, että de Gaulle, Konrad Adenauer – Fafani ja muut omasivat tällaisia pitkän aikavälin visioita. He olivat mukana, kun yhteinen maatalouspolitiikka lähti liikkeelle. Yhteinen maatalouspolitiikka on menestystarina. Voimme kiittää yhteistä maatalouspolitiikkaa siitä, että meillä on maataloutta ja meillä on ruokaturvaa yleisesti ottaen, ja sehän on ratkaisevan tärkeää. Totta kai heikkouksia on paljon, paljon uudistustarpeitakin on yhteisessä maatalouspolitiikassa, mutta yhteinen maatalouspolitiikka on kuitenkin menestystarina. Aikoinaan osattiin visioida pitkälle tulevaisuuteen ja näin Euroopan poliitikot ymmärsivät lähteä ajamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Nyt tarvitaan visioita siitä, miten voidaan uudistaa tätä politiikkaa, miten voidaan huolehtia siitä, että Euroopan maanviljelijöillä on tulevaisuus – mutta että voidaan huolehtia siitä, että ymmärretään, että yhteinen maatalouspolitiikka ei kuulu ainoastaan viljelijöille, vaan koko yhteiskunnalle. Meidän pitää suojella viljelijöitä. Jotta voimme pelastaa maanviljelyksen Euroopassa. Ruokaturva ja elintarviketurvallisuus ovat tärkeitä huolenaiheita koko yhteiskunnalle. Maatalous on hyvin tärkeä, kun ajatellaan koko planeettamme tulevaisuutta. Maatalous on hyvin tärkeä ala, kun ajatellaan ympäristön suojelua, ilmaston suojelua, sitä, että suojellaan biologista monimuotoisuutta ja huolehditaan eläinten hyvinvoinnista, joka on minulle hyvin tärkeä aihe, koska tässä parlamentissa olen myös toiminut puheenjohtajana interryhmässä, jonka Aina oli eläinten hyvinvointi. Pitkän aikavälin visioiminen on hyvin tärkeää. Ja samalla on tärkeää, että saadaan aito kuva nykytilanteesta. Ja hyvät naiset ja herrat, yksi ensimmäisistä toimistani, jos parlamentti minut tähän tehtävään hyväksyy, on se, että haluan valmistaa erityisraportin nykytilanteesta maatalouden alalla. Raportinissa selvitetään, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa, miten monta tilaa meillä on, paljonko meillä on viljelijöitä ja minkälainen on sukupolvien välinen tilanne. Tiedämme nuorten viljelijöiden järjestelmän raportti erityiskertomuksesta, jonka esittelin täällä, että sukupolven vaihdoskysymykset ovat ongelmallisia eurooppalaisessa maataloudessa tällä hetkellä. Meidän pitäisi verrata tilannetta, katsoa minkälainen oli tilanne kymmenen vuotta sitten ja minkälainen se on nyt. On hyvin tärkeää, että saadaan todella kattava käsitys nykytilanteesta. Tämän pitäisi luoda hyvä perusta sille, että voidaan ohjata maatalouspolitiikkaa tulevaisuuteen. Hyvät naiset ja herrat, hyvin tärkeää on se, että meillä on tämä European Green Deal-ohjelma. Minä olen vakuuttunut siitä, että vihreä ympäristöystävällinen maatalous on meille tärkeä mahdollisuus. Näin voidaan ehdottaa tukea niille viljelijöille, jotka huolehtivat paremmin ympäristöstä, ympäristöstä huolehtivat paremmista eläinten hyvinvointitoimista ja maaseudun kehittämistoimista. Meidän pitäisi käyttää ainakin 30 prosenttia ympäristö- ja ilmastotoimiin. Tämä on suuri mahdollisuus, erityisesti pienille perheviljelmille, perhetiloille Euroopan unionissa. Voin luvata teille, että jos minut vahvistetaan komission jäseneksi, niin minä tuen hyvin vankasti kaikkia sellaisia toimia, jotka ovat avuksi pienille ja keskisuurille tiloille, erityisesti perhetiloille. Hyvät naiset ja herrat, minun tulevaisuuden ajatukseni on sellainen, että meidän pitää voida käydä avointa keskustelua tietenkin teidän kanssanne. Ja myös vuoropuhelussa – viljelijöiden, viljelijöiden järjestöjen, koko yhteiskunnan kanssa, myös kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita maataloudesta. Tämä on hyvin tärkeää, koska hyvää politiikkaa voidaan luoda yhteistyössä kaikkien kumppaneiden kanssa. Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt suuri mahdollisuus voimme luoda visioita EUn maataloudelle, luoda parempaa tulevaisuutta viljelijöillemme, parempaa tulevaisuutta EUn maataloudelle ja ympäristölle. Ja jos hyväksytte minut, minun ehdokkuuteni, minä teen yhteistyötä teidän kanssanne, kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta voimme yhdessä täytäntöön panna tällaista visiota ja näin tehdä työtä EUn maatalouden tulevaisuuden eteen. Kiitos. Vielen Dank. Kiitokset, äh, hyvä Wojcikowski, tästä puheenvuorosta. Kiitokset siitä, että pitäydyitte puheajassa. Unohdin yhden asian sanoa tässä aikaisemmin. Haluaisin informoida teitä siitä, että tämä keskustelu äh, lähetetään internetin kautta suoratoistona ja että tätä on mahdollista seurata myös videoituna. Siirrymme suoraan keskusteluun. Valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa kollega Dorfman. Olkaa hyvä. Danke. Kiitos äh, arvon komission jäsen ehdokas. Seuraavana kuukautteena, kuten sanoitte, äh, tulette viemään komission jäsenenä eteenpäin yhteistä maatalouspolitiikkaa. Te olette olleet tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja kun katson, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi noin vuosi sitten äh, YMPn uudistuksista ja mitä te nyt täällä sanoitte ja sen lisäksi, mitä te kirjallisesti olette sanoneet, niin syntyy sellainen kuva, että äh, vuoden aikana on muutettu täysin äh, mielipidettä, koska äh, tilintarkastustuomioistuinhan oli hyvin kriittinen YMPn uudistuksiin. Te olette sekä kirjallisissa vastauksissa että täällä sanoneet, että meidän täytyy puolustaa maatalouden mallia, mutta jos katsoo, mitä viime vuosina Euroopassa on tapahtunut, niin mikrofoni katosi. Niin Euroopassa on syntynyt valtavan suuria tiloja, keskittymiä, jolla ei ole oikeastaan mitään tekemistä eurooppalaisen maatalouden kanssa – ja sen lisäksi on vielä valtioita, jossa on vanhoja malleja ja sekään ei liity välttämättä nykyajan maatalouteen. Miten te tulette puuttumaan näihin kahteen asiaan? Herra Wojcikowski. Thank you, Mr. Dorfman. Yeah, we have on the... Kiitoksia. Herra Dorfman, meillähän on nyt pöydällä tämä nykyisen komission ehdottama uudistussuunnitelma. Se on kollegani komissaari Hoganin ehdotus. Tämä on nyt aivan tyypillinen tilanne Euroopan parlamentissa tai Euroopan toimintapolitiikassa YMPssä. Komissaari Cholos täytäntöön täytäntöönpani politiikkaa, jonka oli valmistanut aikaisempi komissaari Fischer-Böll. Hogan taas val- täytäntöön pani Chulusin jos minä olen komissaari, minä tulen täytäntöön panemaan sellaista yhte, yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka perustuu komissari Hoganin ehdotuksille, mutta Tämä ehdotus on nyt tietenkin mahdollisuus muutokseen. Minä eh, edustan eh, Euroopan komissiota ja minä edustan komission ehdotusta, mutta olen avoin käymään jatkokeskustelua ja tekemään muutoksia ja parannuksia tähän alkuperäiseen ehdotukseen. Komission ehdotus on eh, pelkkää lähtökohta, alkuperäinen ehdotus. Ehkä tämä ei tullut aivan selväksi kirjallisissa vastauksissa, niin haluaisin tehdä nyt tämän asian aivan selväksi. Ava, olen siis avoin jatkokeskustelua varten koskien teidän ehdotuksianne, teidän tarkistuksianne, joilla voidaan parantaa komission ehdotusta. Komission ehdotus ei ole mikään raamattu, vaan voimme keskustella siitä, kuinka voimme sitä parantaa – ja tästä tilintarkastustuomioistuimen kannasta tietenkin olen tietoinen. Oli, olin, olin mukana tässä ja tiedän kyllä, kuinka kriittisesti tilintarkastustuomioistuin tähän suhtautuu. Kommentoikaa tulla puheenne päätökseen. Greener. Äh. Tarvitsemme vihreämpää maatalouspolitiikkaa, kuten tilintarkastustuomioistuin toteaa, ja näin tulee olemaan. Tämä on ehdotus, joka tuo mukanaan vihreämpää maataloutta. Herr Kollege Dorfmann, haben Sie eine... Kollega Dorfman, onko teillä täydentävä lisäkysymys? Ganz konkret. Ihan konkreettisesti näihin historiallisiin eh, maksuihin. Oletteko te samaa mieltä, että tämä vanha malli, pitä, sitä pitäisi luopua ja ottaa sitten tämä uusi malli ensimmäisessä pilarissa käyttöön? Ja tämä on ongelma käsittääkseni varsinkin näillä eh, heikommassa asemassa olevilla alueilla, kuten esimerkiksi vuoristoalueilla. Ne ovat äh, olleet huonommassa asemassa äh, rahojen suhteen ja nyt tämän uuden mallin mukaan vielä enemmän sitä. Herra Wojciechowski. I agree with you, Mr. Dorfman. Olen samaa mieltä kanssanne, edustaja Dorfman. Tämä on varmasti kysymys, josta meidän tulisi keskustella – Ja meidän pitäisi parantaa tilannetta, jos se vain on mahdollista. On totta, että epäsuotuisemmilla alueilla olevilla viljelijöillä, kuten vuoristoalueilla toimivilla, on hankalampi tilanne. Ja meidän pitäisi huolehtia siitä, että maatalous on mahdollista kaikkialla, vaikka ehdot eivät ole samanlaiset kaikille. Meidän pitäisi ottaa tämä totta kai huomioon. Vielen Dank. Dann Kiitos. Sitten seuraavaksi puheenvuoro kollega Paolo de Castro, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää nimitetty komissaari. Edessämme on todellinen globaali hätätilanne. Se näkyy yhä useammin tapahtuvissa ilmastokatastrofeissa, jotka jotka iskevät maaseutualueille ja vaikuttavat kaikkiin kansalaisiin, jotta voimme tähän vaikuttaa tehokkaasti. Tarvitsemme yhtenäistä lähestymistapaa ja vahvaa koordinaatiota. Kuitenkin tämä uudistus ja ehdotus YMPn uudistukseksi, josta tällä hetkellä keskustellaan, niin siirtää jäsenvaltioille kaiken vastuun koskien tällaisen strategian suunnittelua, jolla pystyttäisiin vastaamaan näihin valtaviin haasteisiin. 27 kansallista, strategiasta, eh, kansallista mm, strategiaa, joka ei perustu EUn mm, tasoisille mm, toimille, tulee heikentämään eh, tätä kaikkein tärkeintä eurooppalaista politiikkaa, joka koskee maaperää ja oikeaa tasapainoa tuotannon, terveyden ja ympäristön välillä. Onko komissaariehdokas sitä mieltä, että tämä uudelleen kansallistaminen tällä alalla voi vastata Euroopan kunnianhimoisia tavoitteita, että päästään kestävään kilpailukykyisen maatalouteen, joka selviää ympäristösiirtymästä ja tuon uuden vihreän sopimuksenkin myötä, johon viittasitte. Wojciechowski, für zwei Minuten. Wojciechowski, kaksi minuuttia. I hope yes, that... Uh... To... there is discussion. Toivon, että näin käy tietenkin. Saa nähdä, kuinka paljon Euroopan tason kuinka paljon Euroopan tasolla, kuinka paljon kansallisella tasolla näitä päätöksiä tehdään. Muistan kyllä tästä valiokunnasta keskustelua siitä, kuinka YMP pitäisi olla joustavampaa, koska meillä on eri tilanteita jäsenvaltioissa, erityyppisiä tiloja, Joissakin se valtioissa tilat ovat hyvin suuria, toisissa hyvin pieniä. tilannekin on hy- hyvin vaihtelevaa. Käsittääkseni tämä oli syy sille, että joustavuudelle oli tilausta. Tällainen uudelleen kansallistaminen, niin en usko, että siitä on kysymys. Meillä on yhteiset tavoitteet puitteet, yhteiset toimet, yhteiset indikaattorit. De Castro ja kaikki tämän parlamentin jäsenet, haluan teille todeta, että olen avoin keskustelemaan. Ehkä teillä on kysymyksiä koskien valvontajärjestelmää, onko se tehokas vai ei. Tämä oli myös tilintarkastustuomioistuimen huoli ja tämä tulos perusteinen lähestymistapa ei välttämättä riitä valvontaa varten. Voin luvata yhden asian. Erittäin tärkeä vaihe on kansallisten strategisten suunnitelmien hyväksyminen. Ja teen kaikkeni, jotta yhteinen maatalouspolitiikka tulee olemaan ympäristöystävällisempää, ilmastoystävällisempää, mutta mutta tämä ei ole työmme päätepiste, vaan olen valmis käymään keskustelua, jotta näitä ehdotuksia voidaan parantaa. De Castro, niin. Kollega De Castro, onko teillä lisäkysymys? Si. Komissario designato, noi non neghiamo. Niin, hyvä komissio, kanssa niin en kyseenalaista tätä joustavuutta, vaan me pyydämme, että Euroopan unioni johtaisi YMP ja päästäisiin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin. Kulujen valvonta tämän tuloksellisuuden kautta on nyt tämän uuden täytäntöpanomallin pohja kuitenkin, niin tässä valiokunnassa jäseniä ja myös tiliin tarkastustuomioistuin, niin myös olen sitä mieltä, että jos vielä säilytetään nykyjärjestelmä, joka perustuu samojen sääntöjen noudattamiseen viljelijöille. Tällä tavalla voitaisiin paremmin säilyttää YMPn yhteinen osuus ja Eurooppa pysyisi kärjessä näiden ilmastonmuutostorjuntatoimien osalta. Se, mitä sanoitte kirjallisissa vastauksissanne, jos otetaan huomioon, oletteko valmiita tekemään muutoksia lainsäädäntöehdotuksiin sen jälkeen, kun on tunnustatte muiden lainsäätäjien kanssa parempia järjestelmiä niin, että ei tällaista kans- uudelleen kansallistamisvaaraa tule? I, I open for the further... Olen avoin äh, lisäkeskusteluille tästä aiheesta. Lainsäädäntöprosessissa hyvä edustaja De Castro, ehkäpä sitten myöhemmin voin, tai siis von der Leyen on antanut minulle tehtäväksi sen, että minun täytyy kommunikoida hyvin avoimesti Euroopan parlamentin kanssa. Minä tiedän, että Euroopan parlamentti miettii hyvinkin paljon näitä kysymyksiä, jotka, jonka tekin mainitsitte. Kollega Müller, yksi minuutti. Kiitos ehdotuksessa puheessanne agripääosaston jakoon. Hän on siirtänyt valtion tuet kilpailupääosastolle ja näin teidän salkkunne on aikaisempaa kevyempi. Luultavasti näyttää myös siltä, että siirtymäsäännöt tulevat mukaan, jotka liittyvät siihen, että saadaan kuilu kurottua umpeen, kun uusi YMP astuu voimaan. On tärkeää, että siirtymäsääntöjä käytetään, jotta jäsenvaltiot voivat totutella tähän uuteen täytäntöönpanon malliin. Miten huolehditte siitä, että siirtymäkauden säännöt toteutuvat ja että näin uusi täytäntöönpanon malli saadaan hyvin käyttöön? Kiitos. Kiitokset sitten Rovotsikovsi, kaksi minuuttia. Thank you very much, Madam Kiitos paljon, edustaja Müller. Valtion tukikysymys. No tämä on tietenkin komission puheenjohtajan päätös. Valtion tukikysymykset liittyvät useimmiten kilpailukysymyksiin. Tiedän, että meillä on ongelmia, jotka liittyvät valtion tukiin EU-ssa. Tiedän, että että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksestakin on nähty, että tällä saralla on ongelmia. 20 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista valtion tuista olivat osittain tai kokonaan sääntöjen vastaisia. Minulla on kyllä paljon työtä maatalouden saralla yhteisen maatalouden uudistusten kanssa. Minulle ei ole suuri ongelma se, että teen yhteistyötä valtion tuki kysymyksissä kilpailukomissaarin kanssa. Mutta siirtymäsäädökset kyllä on totta kai valmisteltu ja hyväksytään komissiossa. Me keskustelemme näistä ehdotuksista Euroopan parlamentin kanssa lainsäädäntö menettelyiden aikana ehdotuksen valmisteleminen oli välttämätöntä. Tässä tarvitaan jatkuvuutta. Nyt on tarkoitus, että jatketaan nykyyhteistä maatalouspolitiikkaa tämän budjetin pohjalta ja uskon, että uuteen yhteisen maatalouspolitiikkaan päästään tammikuun ensimmäinen päivä 2022. Frage. Kiitos kollega Müller. Onko teille vielä lisäkysymys? Euroopan sopimuksissa sanotaan, että maanviljelijät maanviljelijöiden täytyy varmistaa EUn elintarviketuotanto ja artikla 42 on olemassa juuri sen vuoksi, että siinä painotetaan maanviljelijöiden erityisasemaa ja sen vuoksi meillä on erityissäännöt. Millä tavalla te sitten aiotte saavuttaa nämä tavoitteet tällaisessa vesitetyssä pääosastossa, varsinkin kilpailusektorilla? ja millä tavalla otetaan huomioon nuorten maanviljelijöiden intressit eh, niin, että ei vesitetä koko maatalouspolitiikkaa näille nuorille. Ja nämä siirtymäkauden säännöt ovat välttämättömiä, että hallinto pysyy mukana, koska tässä on järjestelmämuutos. Me tulemme eh, tässä, eh, siirrymme tavallaan ehdoista toimintaan ja millä tavalla nämä asiat huomioidaan. Joo. Kiitokset, Wojciechowski, yksi minuutti. Thank you very much. I... Kiitos. Ei minulla ole paljon lisättävää. Tämä siirtymäkauden asetus on välttämätön. YMP ei saa keskeytyä. Ja olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että maanviljelijöiden tärkein tehtävä perustamissopimusten mukaan on varmistaa ruoka varmuus kaikille Euroopan kansalaisille. Ja meidän velvollisuutemme eurooppalaisina poliitikkoina on tukea maanviljelijöitä niin, että he voivat saavuttaa tämän tavoitteen. Yleisesti ottaen meillä on elintarvike, äh, varmuus vallalla Euroopassa, mutta ei tämä ole täysin selvä asia. Kiitos. Äh, sitten kollega Hoisling, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, designierter Kommissar, Sie haben ja... Niin, komission jäsen ehdokas tähän vastauksissa, niin jos lukee kaikki nämä vastaukset, niin tuntuu siltä, että tuette Hoganin ehdotuksia ja niin edelleen, mutta konkreettisia vastauksia me oikein saaneet siitä, mitä teette, jotta voidaan suojella biologista monimuotoisuutta. Maatalous tukee, tu, tuhaa sitä. Miten 40 prosenttia päästöistä voidaan leikata maataloudesta? Sanoitte, että maanviljelijät kyllä tietävät, mitä tekevät ja jäsenvaltioiden pitää voida tehdä näitä valintoja. Tämä ei ole mikään vastaus, kun odotan komission jäsenehdokkaalta, että hän vastaa konkreettisesti kysymyksiin. Miten konkreettisesti aiotte toimia ja voisitteko puhua konkreettisesti visioistanne siitä, mikä on tulevaa maatalouspolitiikkaa? Miten suhtaudutte luomuviljelyyn esimerkiksi? Entä tuholais myrkkyjen käytön vähentäminen. Miten näihin tavoitteisiin halutaan päästä? Nyt toivoisin vähän lisää konkretiaa, se on jäänyt kovasti puuttumaan. koskea kaksi minuuttia. Kiitoksia. Oli hyvin vaikea kaikki asiat saada mahtumaan kahden minuutin vastaukseen, mutta tietenkin herra Hoslin tulen esittelemään – oman lähestymistapani ja ehdotukseni, joilla tuetaan ympäristöystävällistä viljelyä ja jonka kautta suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi voimme tukea pienviljelijöitä, jotka käyttävät rehua omalta tilaltaan, eivätkä tuo soijapapuja Brasiliasta tai Argentiinasta – Ja karjan kasvatuksessa todella voidaan käyttää näin ollen omalla tilalla viljeltyä rehua. Tulen tukemaan eläinten hyvinvointia, kuten aikaisemmin sanoin. Se on minulle hyvin tärkeä asia. Haluamme parantaa standardeja, harvempaa karjan kasvatusta ja kesän laidunnusta, laiduntamista ja myös sika, taloudessa käytettäisiin olkia. Kaiken kaikkien ympäristöystävällisempää viljelyä ja karjan kasvattusta. Tämä on minun ajatukseni. Häusling für die Nachfrage. Kiitokset ja lisäkysymys edustaja Häusling. Niina, ei tämä vastaus minua täysin miellyttänyt, mutta odotamme teidän ehdotuksianne. Mutta te puhuitte myös maanviljelijöiden kohdalla epätasapainoisesta rahojen jaosta, millä tavalla saataisiin tuettua enemmän pienviljelijöitä, eikä niin, että suurviljelijät saavat hehtaari, hehtaarin perustuvat tuet. Esimerkiksi Baltian mailla on murtoosa siitä, mitä monilla muilla mailla on. Ja sitten vielä leikkaukset toisessa pilarissa maaseudun kehittämiseen, 20 prosenttia. Miten te voitte vastata tähän, koska maata, maaseudun kehittäminen on huomattavasti tärkeämpi asia? Wojciechowski für eine Minute. Wojciechowski, yksi minuutti. Thank you very Kiitos. Pienviljelijöiden tukeminen on mahdollista – esimerkiksi toisesta pilarista. Kyllä minä olen huomioinut tämän ongelman, että monet farmit toisessa pilarissa ovat, siis siinä on tavallaan huomioitu vain nämä suurviljelijät, eli suuri osa toisesta pilarista on korva merkitty harvoille suurviljelijöille tiloille. Eli kyllä tämän pitäisi olla demokraattisempaa. Useampien maanviljelijöiden pitäisi saada tukea toisesta pilarista. Kuten sanoin aikaisemmin, ympäristöystävällinen, ekologinen luomu, maanviljely, se on se suunta, jota minä tuen tässä uudistuksessa. Ja toinen pilari on suuri mahdollisuus myös pienviljelijöille. Vielen Dank. Kiitos. Sitten kollega David, yksi minuutti. Vážený pane doktore, budete v rámci... Hyvä herra Wojciechowski. Kun ajatellaan YMPn uudistuksia, aiotteko varmistaa sen, että kaikissa jäsenvaltioissa viljelijät saavat verrattavia tukia toimintaansa riippumatta jäsenvaltioista, vai hyväksyttekö nämä e- erot olosuhteissa jäsenvaltioissa? Tämä on yksi kysymykseni. Toinen kysymykseni kuuluu, laitteko tukea sitä, että tehdään kauppasopimuksia, jotka mahdollistavat sen, että, että elintarvikkeita ja maataloustuotteita tuodaan EU-hun valtavia määriä. Ajattelen tässä Mercosur-sopimusta, Vietnamin ja Ukrainan kauppasopimuksia ja niin edelleen. Vielen Dank, Wojciechowski, für... Herra Wojcikowski, kaksi minuuttia. Thank you very much. The, the... Kiitoksia. Mercosur ongelma ja yleisesti ottaen kauppasopimusasia totta. Monet viljelijät ovat huolissaan ja peloissaan siitä, millaisia seurauksia näistä kauppasopimusta voi tulla. Kyseessä on maataloudessa todella herkät alat ja voin todeta, että tulen hyvin tulen todella valvomaan tilannetta, seuraamaan tilannetta. Ja ensi vuonna 2020 komissio laatti vaikutusten arvioinnit koskien kaikkia mahdollisia seurauksia Euroopan maanviljelykselle, joita saattaa koitua näistä kauppasopimuksista, kuten Mercosur tai muista sopimuksista Australia, Uusi-Seelanti ja muut sopimukset mukaan lukien. Tietenkään viljelijöistä ei pidä tehdä kansainvälisen kaup- kansainvälisten kauppasopimusten uhreja. Jos näin on, niin heitä on autettava. Meidän me on auttaa ja tukea heitä, käyttää markkinaa, välineitä ja puuttua tilanteeseen, jotta voimme auttaa viljelijöillä. Meillähän tästä kokemustakin tuon Venäjän saarron myötä voin luvata, että kussakin tilanteessa haluan tukea viljelijöiden ja toimia niin, että viljelijöistä ei tule kauppasopimusten uhreja. Sitä näistä eroista jäsenvaltioiden välillä. Tämä on tietenkin hyvin arkaluontainen poliittinen kysymys. Ulkoinen lähentyminen niin uskon, että olemme oikeassa suunna, suunnassa. Me olemme menossa oikeaan suuntaan. Sitten on poliittinen päätös se, kuinka pitkälle menemme tässä ulkoisessa lähentymisessä. Tämä on parlamentin ja neuvoston käsissä oleva asia. Kollega David, onko teillä lisäkysymys? Kiitos. Minä haluaisin kysyä, onko teillä ajatuksia siitä, minkälaisia muita mekanismeja meillä voisi olla, joilla voitaisiin vähentää solmittavien kauppasopimusten vaikutuksia, siis muita ajatuksia kuin se, että tuetaan viljelijöitä sen jälkeen, kun heille on jo syntynyt tehty menetyksiä näiden sopimusten takia. Yksi minuutti, herra Wojcikowski. Tämän pitäisi olla kansainvälisessä kaupassa ihan yleinen periaate että meidän pitäisi vaatia samoja standardeja tuontituotteilta kuin EUn tuottajilta. Annan esimerkin. Olin vastuussa elintarviketurvallisuusraportista. Ja yksi löydös oli se, että Etelä-Amerikasta tuodaan sellaisia tuotteita – joissa on käytetty sellaisia tuollaisaineita, joita ei EU:ssa sallita. Tällainen ei saisi olla mahdollista. Valvontajärjestelmä on vahvistettava. Ja kaiken kaikkiaan olisi huolehdittava siitä, että vaaditaan samoja standardeja – niiltä tuotteilta, joita tuodaan EUn alueelle. Sitten kollega Kusmiuk, yksi minuutti. Panie przewodniczący, panie e, komisarzu, na początku. Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä teitä teidän e, puheestanne, esityksestänne, jossa esittelitte tavoitteenne viideksi vuodeksi ja ehkäpä myös pidemmälle. Nyt kysymykseeni. Euroopan unioni on e, pääviejä, prosessoidun ruoan pääviejä. 2017 se oli 140 miljardia euroa. Eli siis meillä on kauppa ylijäämä, 20 miljardin ylijäämä, mutta ei prosessoitu elintarvikkeet, kuva on ihan erilainen noin 50 miljardia ja tuonti on noin 80 miljardia. Eli siinä meillä on yli 30 miljardin euron vaje, eikä tämä suuntaus ole muuttumassa. Siksi haluaisinkin kysyä teiltä, miten te ajattelette tästä ongelmasta? Wojcikowski, kaksi minuuttia. Kiitos kysymyksestä. Totta, teidän lukunne ovat ihan oikeat. Euroopan elintarvikkeiden menestystarina, tai siis sitä, että Euroopan unioni on elintarvikkeiden nettoviejä, mutta sitten meillä on kuitenkin aika paljon tuontia. Tämä on elintarviketeollisuuden menestystarina, mutta ei menestystarina Euroopan maataloudelle. Joten tämä on nyt tilanne kansainvälisessä kaupassa. Nimittäin tämä osoittaa sen, että Euroopan maatalous tarvitsee enemmän tukea. Enemmän tukea, että voimme varmistaa elintarvike, elintarvikkeiden saatavuusvarmuuden. Nachfrage. Kollega Kusmik, onko teillä täydentävä kysymys? Um, uh, uh, Kiitos. Wojciechowski, te viittasitte sitten raporttiin ja tilintarkastustuomioistuimen ajoiltanne ja tuitte nuoria äh, maanviljelijöitä YMPn resursseista. No tuo raportti ei kuitenkaan suhtautunut positiivisesti YMP, te viittasitte siihen myös puheenvuoronne aluksi. Sanoitte myös, että neljä miljoonaa maatila on kadonnut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Haluaisinkin kysyä, se toisen pilarin rahat tai varat, ovatko ne helpommin käytettävissä niin, että voimme kääntää suunnan? Skovski, olkaa hyvä. Kiitän tästä mennyt kertomus on hyvin tärkeä. On totta, että kaksi rahoitusnäkymien aikana käytimme noin 10 miljardia euroa nuorten viljelijöiden tukemiseksi. Ja nuorten viljelijöiden määrä laski tuon aikana 3,3 miljoonasta 2,2 miljoonaa. Kyseessä on siis alle 40-vuotiaita viljelijöitä. Ja tilanne vaihtelee valtiosta toiseen. Joissakin jäsenvaltioissa viljelijöiden enemmistö on yli 65-vuotiaita, kuten Portugalissa esimerkiksi. Sitten on jäsenvaltioita, joissa tilanne on parempi, Saksa, Itävalta, Puola. Näissä maissa tilanne on suhteellisesti parempi. Tämä osoittaa, että nuorten viljelijöiden politiikka pitäisi olla joustavaa. Meidän olisi käytettävä asianmukaisia välineitä, jotka vastaavat jäsenvaltioiden tilanteet. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten kollega Flanagan, yksi minuutti. Um, uh, many of the questions I was going to Monet kysymyksistä, joita ajattelin esittää, on jo esitetty, joten siirtyisin näydänlihan tuontiin, kauppasopimuksiin ja merkossuriin. Ja myöskin tilanteeseen, jossa 300 000 tonnia naudanlihaa käsittääkseni tuodaan eu alueelle vuosittain. Mercosur-sopimuksissa on tällaiset suojalausekkeet, jotka mahdollistavat monille osa, molemmille osapuolille sen, että rajoitetaan tuontia, jos tietyt tuontimäärät voivat haitata tiettyä alaa. Jos se on siellä yllättäviä tilanteita varten. Haluaisin kysyä, onko se siellä myös sellaisia tilanteita varten, joissa on luvassa kriisi tämän kuun lopussa, johon ei pystytty varautumaan. EUn naudanlihan tuottajat, aina Irlannissa esimerkiksi neljännes tonni mahdollisuuksia menetetään ja miten näitä suojalausekkeita voidaan käyttää. Meidän pitäisi varmasti huolehtia ensin omista markkinoista ja huolehtia muista vasta myöhemmin, miten tämä hoidetaan. Herra Wojtkowski, kaksi minuuttia. Thank you. Kiitos. Vastaukseni ei ehkä ole riittävän täsmällinen, mutta tämä tilanne, edustaja Flanagan, olen kuullut tästä Irlannin näydenlihan tuottajista ja näydenlihan tuottajista koko Euroopan unionissa. Jos minun ehdokkuuteni hyväksytään parlamentissa, voin tämän jälkeen lähteä Irlantiin tutustumaan tilanteeseen. Paikan päälle kysyä Irlannin viljelijöiltä, mitä tarvitaan, mitä tuottajat tarvitsevat, mutta tämä ei koske ainoastaan irlantilaisia minun toimintatapani tulisi olemaan sellainen, että puhuisin viljelijöiden kanssa ja pyrkisin löytämään ratkaisuja heidän kanssaan yhdessä. Kiitos. Kiitos paljon kollega Flanagan. Onko teillä lisäkysymys? I do, yeah. Well, I hope you... Uh... On kyllä, toivottavasti todella toimitte näin, koska tilanne on hyvin vakava. Sitten mikrobiresistenssiongelmaan. Miten mikrobiresistenssiongelmaan puututte? Aiotteko aktiivisesti ehdottaa vaihtoehtoja tehotuotannolle, joka on yksi juuri syistä mikrobiresistenssin osalta? Meidän on tehtävä jotain tälle tilanteelle teidän lastenne, lasten lastenne, lapsenne eivät kiittele teitä, jos ette tee tälle asialle jotain, koska heillä ei ole tulevaisuutta ilman toimivia antibiootteja. Mikä on vastaukseni? Kiitos. Kollega Flanagan muistuttaisi vain, että tuo ei ollut mikään seurantakysymys, vaan ihan eri aihe, toisin kuin oli ajateltu. Mutta totta kai voitte vastata. Olkaa hyvä. <clears throat> Okei, okay, I, I, I like to answer for... No, mä vastaan kyllä mielelläni tähän kysymykseen. Tämä on Tämä koskee viimeisintä tarkastusta, niin kyseessä oli nimenomaan antibioottiresistenssiongelma lääkkeiden osalta ja myös karen kasvatuksesta. En voi vielä kertoa sen tuloksia, koska virallinen kertomus esitellään vasta ensi kuussa tilintarkastustuomioistuimen taholta. Voin kyllä sanoa, että tiedän tämän ja tunnen tämän ongelman ja meidän olisi toimittava, jotta antibiootit ja käytettäisiin vähemmän karjankasvatuksessa tietenkin. Ja sitten kysymykseni tästä kasvatuksesta Kannatan lämpimästi eh, sitä, että tuettaisiin muuta kuin tehokarjan kasvatusta. Tehokasvatus ei ole mikään vastaus ympäristölle, ilmastonmuutokselle ja niin edelleen. Minä tulen komissaarina eh, tukemaan muun tyyppistä karjan kasvatusta. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyi koordinaattorikierros ja olemme oikein hienosti aikataulussa. 15.25 oli tarkoituskin päästä tähän vaiheeseen. Nyt 18 lisäkysymystä ja kysymyksen esittäjää. Ja pidän tiukasta aikataulusta kiinni edelleen. Kalka Soida, minuutti. En 2018 la administración estadounidense Yhdysvaltojen hallinto asetti 33 prosentin pöytäolivit tullin. Eurooppalaisille oliveille kyseessä on lähinnä Andalusiasta Espanjasta tulevat olivit. Näiden alojen yritykset kärsivät suuret taloudelliset tappiot ja työntekijät ovat varassa. Tiesimme, että tämä oli isku, joka ei kohdistu ainoastaan Espanjaan vastaan, vaan koko Euroopan unionin elintarvikesektori kohtaan, eikä tämä tule olemaan mitenkään viimeinen. Nyt Trumpin hallinto aikoo jatkaa tällä linjalla. Tällä kertaa on useita elintarvikkeita Euroopasta, jotka ovat nyt tähtäimessä. Juustoja, viiniä, oliviöljyä, hedelmiä, vihanneksia ja niin edelleen. Jos uudet tullit vahvistetaan, monet yritykset joutuvat luopumaan amerikkalaisista markkinoista ja sadat tuhannet eurooppalaiset työpaikat vaarantuisivat. Tilanne olisi kestämätön, joten mihin konkreettisiin toimiin ryhtyisitte komission jäsenenä eurooppalaisen elintarvike- ja maataloussektorin suojelemiseksi tällaista protektionistista iskulta? Thank you. Kiitos, kaksi minuuttia. These problems of... Kiitos. Kiitoksia, olen. Kiitos, olen kuullut tästä ongelmasta. Voin sanoa tänä päivänä, että tulen tekemään yhteistyötä komission jäsen Hoganin kanssa, joka vastaa kaupasta – jotta voisimme puuttua paremmin tähän kysymykseen ja jotta voisimme löytää jonkinnäköisen välineen, jolla voisimme auttaa ja tukea Espanjan maanviljelijöitä. En tiedä oikein tarkkaan, mistä tässä on, on kysymys. Tässä on kysymys epäreilusta kaupasta. Mutta kiitokset, että kerroitte tästä. Kiitos. Onko teille lisäkysymys? Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissariehdokkaasta tästä kysymyksestä. Erityisesti siitä, että olette puhuneet Hoganin kanssa. Hän on tähän mennessä ollut maatalouskomissaari, niin että olette valmiina sitten toimimaan. Haluaisin toistaa, että ottaen huomioon se, mitä Andalusiassa ja Espanjassa muutenkin tapahtunut, on aivan välttämätöntä, että komissio reagoi aikaisemmin, eikä sitten kun on, vasta liian, on jo liian myöhäistä. Kiitoksia. Wojciechowski ja sitten Wojciechowski, yksi minuutti vastaus. Uh, once again, thank you for Mr. Zoido. Kiitos. Jälleen kerran, edustaja Zoido. Tämä on selvästi vakava ongelma ja siihen on löydettävä ratkaisu. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Aguilera. Kiitokset sitten kollega Aguilera. Presidente, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, hyvä komissaariehdokas. Haluaisin viitata tähän uuteen strategiaan, jota komission johtaja vie. Tämä on nimeltään pelolta pöytään. Tämä on yksi näistä harvoista myönteisistä seurauksista niin sanotusta hullun lehmän kriisistä. Uusi komissio haluaa nyt edistää tätä kestävämmällä tavalla. Ensimmäinen kysymys aiheesta. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että olemme nyt ryhtymässä rakentamaan todellista eurooppalaista elintarvikepolitiikkaa – ottaen huomioon maatalouspääosaston laaja kokemus, että, että se konnoisi toimia saanteen sisämarkkina- ja kilpailupääosastojen kanssa. Jos näin on, niin tämä olisi hieno uutinen. Kuitenkin tässä toi, toi, tässä tehtäväkirjassa pyydetään teiltä vain panostaa uuteen strategian pellolta pöytään. Tarkoittaako tämä, että te ja maatalouspääosasto ei tule johtamaan uutta strategiaa? Mikä tämä sopimus on? Wojciechowski für zwei Minuten. Ja herra Wojcikowski, kaksi minuuttia. Kiitos tästä kysymyksestä. Luonnollisesti tämä on hyvin tärkeä strategia. Maatalous on vain osa tätä strategiaa ja sen vuoksi DG Adria maatalouskomissaari osallistuu tähän, mutta kuten mainitsitte, niin tämä on strategia, jonka kuuluu myös kansanterveys eli DG Sante, kilpailupääosasto, ympäristöpääosasto ja niin edelleen. Kaikkein tärkein on siis se, mitä me syömme, mutta myös kuinka me tuotamme elintarvikkeemme. Kuinka? Millä tavalla? Meidän tai minun velvollisuuteni komission jäsenenä, jos minut hyväksytte luonnollisesti, on edistää, tukea kestävää maataloutta – ruoantuotantoa, joka tuos, toistan tämän yhä uudelleen ja uudelleen. Tuotantoa, joka on ympäristöystävällistä, suojelee ilmastoa, eläinten hyvinvointia ja niin edelleen. Tämä on yksi niistä syistä tai visioista, pitkän tähtäimen visioista. Tämä strategia eli elintarvikkeiden kestävä tuotanto ja, ja sen, sen vuoksi minä päätin lähteä tähän mukaan. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Aguilera. Kiitokset, äh, kollega Aguilera. Täydettävä kysymys. Niin, aivan olemme samaa mieltä. Halusin vain todeta, että me haluamme, että tämä koordinointi tässä uudessa strategiassa maatalouspääosastolla äh, on riittävästi kokemusta sen johto johtama, johtamiseksi. Ei se ole mikään tässä apuvoima, vain emme halua, että, että nyt menetetään tämä tärkeä elintarvikepuoli. Onko teillä tässä kunnianhimo? Sitten 10. lokakuuta öljy, äh, espanjalainen oliviöljysektori osoittaa mieltään. Tuotteko heidän aloitteita? Hogan ei tehnyt. Haluatteko te tukea ja ilmastotukenne espanjalaisella oliviöljyllä? Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kiitos. Wojciechowski, kaksi, yksi minuutti. Kuten aikaisemmin sanoin, kyllä, totta kai. Voin toistaa sen, että espanjalaisten olivin tuotanto on ongelma, jota mielelläni olen mukana ratkomaissa. Pedolta pöytästrategia Ehkä se ei ole niin uutta maatalouden osalta, mutta uutta tässä on yhteinen rakenne maatalouden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tehdä enemmän ympäristön eteen, ilmaston eteen ja suojelaksemme biologista monimuotoisuutta. Aikaisemminkin on tehty näin, mutta nyt tehdään enemmän. Dank, ähm, kollegi. Kiitokset. Sitten kollega Cielos. Domnule comisar desemnat, adesea sunt întrebat ce proiect... Hyvä komissaari ehdokas. ...să recâștige încrederea cetățenilor. Haluaisin tietää, mitä konkreettisia ehdotuksia teillä on, jotta kansalaiset taas uskoisivat EU-hun. Onko YMP, YMPstä jotakin auttua, apua tässä? Uskon, että suurin osa kansalaisista on tietoisia siitä, että meillä on laadukkaita elintarvikkeita, monipuolisuutta, erilaisuutta, että kunnioitetaan biodiversiteettiä Euroopan unionin tasolla. Toimitaan kyllä paremmin, mutta olisi myös pidettävä kiinni siitä, että viljelijät voivat elää työstään. Tässä kun Brysselissä olemme ottaen huomioon YMPn uudistukset, saa sellaisen vaikutelman, että, että tämä on asia, joka menee jäsenvaltioiden vastuun yläpuolelle. Tarvitsemme ratkaisuja, joilla vältetään YMPn uudelleen kansallistaminen. Yhteinen maatalouspolitiikka ja ympäristöpolitiikka, niiden on sopeuduttava tämän päivän todellisuuteen. Jos teille annetaan vastuu YMPstä. Sitoudutteko meidän kanssamme Euroopan parlamentissa siihen, että annetaan tälle politiikalle uutta visiota ja saavutetaan se, että elintarvikkeet, elintarvikkeet ja resurssit ja viljelijät olisivat maatalouspolitiikan ydin. Kiitokset edustaja Cholos tästä kysymyksestä. Luonnollisestikin teen läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa – jotta voimme luoda maataloudelle pitkän aikavälin visioita. Te olette minun ensisijainen kumppanini tässä keskustelussa. On hyvin tärkeää, että Euroopan kansalaiset tukevat yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja siellä onkin tuke, tukea Suurin osa kansalaisista ymmärtää, että meidän on tuettava meidän maanviljelijöitämme ja että YMP on välttämätön, mutta ihmisten odotukset ovat kuitenkin sellaisia, että maatalouden pitäisi olla ympäristö- ja ilmastoystävällisempiä, hyväksi monimuotoisuudelle, eläinten hyvinvoinnille ja niin edelleen. Ihmiset ovat huolissaan teollisesta maataloudesta. He pelkäävät, että se on uhka ympäristölle ja myös ilmastolle. Ja sen vuoksi meidän pitäisi antaa hyvin selkeä osoitus ihmisille, että YMP ja sen politi- poliittinen suunta on ympäristöystävällinen ja että tuemme ympäristöystävällistä maataloutta. Mitä tulee uudelleen kansallistamiseen, kuten vastasin jo De Castron kysymykseen, olen avoin lisäkysymyksille ja keskusteluille. Ehkä jossain sain ratkaisu on hieman kauempana. Minusta tässä nyt ei ole kysymys kansallistamisesta, uudelleen kansallistamisesta. Ehkä me tarvitsemme enemmän valvontaa EUn tasolla, en tiedä. Olen avoin keskustelemaan kanssanne ja, ja, ja miettimään ja parantamaan tätä ehdotusta. Kollega Cholos, onko teillä lisäkysymys? de multe ori Kyllä niin. Usein sanotaan yhdessä mainitaan komissio, kun todetaan, että joku ei ole mahdollista. Haluaisin tietää, jos haluatteko te todelli, todellakin sitoutua siihen, että annetaan YMPlle uutta poliittista suuntaa, jotta päästäisiin eroon näistä uudistushankkeista ja siirtyisimme puhumaan sen sijaan siitä, että saisimme uusia perspektiivejä yhteiselle maatalouspolitiikalle, niin että YMP olisi muutakin kuin varojen jakamista jäsenvaltioiden kesken. Että meillä olisi uudistunut visio koko tästä maatalouspolitiikasta. Haluaisin tietää, haluatteko sitoutua siihen, että riippumatta siitä ja mm, millaisia yksityiskohtaisia keskusteluja täällä käydään, onko teillä tällainen visio, joka liittyy maahan, maatalouteen elintarvikkeisiin ja luonnon resursseihin? Uuden yksi minuutti. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Totta kai olen hyvin motivoitunut tekemään yhteistyötä ja luomaan visioita yhdessä. Meidän keskustelumme yhteisen maatalouden, maatalouspolitiikan tulevaisuudesta on aina kulkenut viiden vuoden sykleissä, kun on uusi parlamentti, uusi komissio, uusi komission jäsen ja joskus seitsemän vuoden ajaksi, kun puhutaan rahoitusnäkymistä. Mutta nyt on aivan erityinen hetki, kun on uusi parlamentti, uusi komissio, uudet rahoituspuitteet viide, seitsemälle vuodelle ja uusia ajatuksia voidaan nyt todella pohtia ajatellen pitkällä aikavälillä yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Ja toivon, että voimme kaikki tehdä läheistä yhteistyötä tässä yhteydessä. Jos kauteni lopuksi, jos minut vahvistetaan, on hienoa, jos saataisiin yhdessä menestystä ja yhteiset visiot. Sando, für Kiitokset tästä kollega Sander. Si, monsieur le président, monsieur le commissaire Desi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissaari ehdokas. Hinta, volatiliteetti, raaka-aineen kohdalla vakavat tilanteet, kansallinen kauppa. Täällä on paljon tilanteita, jotka vaikuttavat eurooppalaisten viljelijöiden tuloihin. Tämä on seurasta ilmastonmuutoksesta ja siitä, että vasteittain eurooppalaiset markkinahinnat ovat asettuneet maailmanmarkkinahintojen tasolle. Tästä tulee kustannuksia viljelijöille, tästä seuraa surullisia seurauksia. Merkittäviä edistysaskeleita on esitetty aikaisemman agrivaliokunnan mietinnössä nämä perustulot, tukitulot ja omnibus mekanismi ja varhaisen varoituksen mekanismi kriisin koittaessa ja maatalouskriisirahaston vahvistaminen. Nämä muun muassa ovat hy- hyvän suuntaan meneviä ehdotuksia. Te olette antaneet meille vastauksia, joissa ei viitata ollenkaan näihin aiheisiin. Neuvosto on jakaantunut näissä asioissa. Tässä tilanteessa aiotteko sitoutua siihen, että uudistetaan näitä välineitä ja voidaan vastata markkinasokkeihin ja suojella viljelijöitämme? Zwei Minuten. Kaksi minuuttia vastaukseen. Thank you. Maybe my written, uh, written... Kiitos. Ehkä kirjallinen vastaukseni ei ollut riittävän täsmällinen. Mutta totta kai voin, edustaja Sander, olla samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tehdä enemmän, jotta maataloustuottajia voidaan markkinoilla suojella. Markkinoilla on monia ongelmia. Me olemme kokeneet sen, että voidaan auttaa viljelijöitä näissä tilanteissa, jos ajatellaan vaikka Venäjän kauppasaartoja ja muita tilanteita, mutta meidän pitäisi tehdä enemmän, koska tämä tuki ei ole aina riittävää. Tiedän, että tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä haasteistamme. Euroopan komission työssä. Ja aivan varmasti tämä on tärkeä osa työtäni komission jäsenenä, että vahvistetaan markkinainterventioosuutta. Kollega Sander, onko teillä lisäkysymys? Haluaisin korostaa näitä riskinhallintavälineen käyttöä, jotka ovat tärkeitä, kun, kun hinnat romahtavat päätös näiden välineiden mukaanottamisesta mm, maaseutuun ohjelmiin on kuitenkin jäsenvaltioiden taakaksi jätetty tehtävä. Ja viljelijät eivät juurikaan käytä näitä välineitä, koska ne ovat liian kalliita. Kuulen kyllä, hyvä ehdokas, mitä sanotte, mutta konkreettisesti kuinka te aiotte toimia tässä asiassa niin, että voitaisiin näitä välineitä kehittää? Wojciechowski für eine Minute. Yksi minuutti. My answer in this question... Vastaukseni tähän kysymykseen, ymmärtän, että ei voi olla kovin tarkka, koska olen vasta komissaari ehdokas. Mutta komission jäsenenä teen yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa ja parlamentin jäsenten kanssa, jotta löytäisimme hyvät ratkaisut, jolla voisimme vahvistaa maanviljelijöiden suojelujärjestelyitä. Tämän voin sanoa nyt komission jäsen ehdokkaan. Dank, Frau Kollegin. Kiitokset. Sitten kollega Afram. Domnule Wojciechowski, la începutul acestei audieri ne spuneați despre milioanele de ferme care... Kiitos Aluksi kerroitte miljoonista kadonneista tiloista. Noin 4000 tilaa katoaa päivittäin niin jopa kuulemistilaisuuden aikana monet kohtaavat tragedian. Ilmastokriisi, markkinoilla turbulenssia, eri tilanteet jäsenvaltioiden kesken, nämä ovat ongelmia, mutta lisäksi yksi seikka, joka on se suhde, joka tuottajilla on usein suurten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Mainitsitte tämän kirjallisissa vastauksissa. Ne puhuitte viljelijän heikosta asemasta ja sitä, että haluaisitte puuttua siihen, koska sanoitte, että viljelijöiden ei pitäisi olla heikommassa asemassa kauppaketjussa. Mihin toimiin ryhdytte tässä mielessä? Miten aiot sitten hoitaa tämän ongelman? Vai minuutin. Otsikovski kaksi minuuttia. Thank. Thank you very much. Kiitos. Äh, kiitos edustaja Avram tästä kysymyksestä. 12 vuotta sitten 2007 parlamentin jäsenenä minä olin yksi äh, kirjallisen äh, julistuksen laatioista – jossa vaadimme komissiolta toimia maanviljelijöiden paremmasta suojelusta liittyen nimenomaan vähittäiskauppaan. Silloin kerättiin äh, allekirjoituksia tähän julkilausumaan ja silloin äh, maanviljelijöiden järjestöt monissa jäsenvaltioissa tukivat parlamenttia tässä. Ja tämän menestyksekkään äh, toimen jälkeen sanoin sitten, että haluaisin kiittää heitä virallisesti tästä tuesta. Ja silloin he sanoivat, että ei hyvä edustaja, on parempi, että ette sano, että me tuimme tätä toimeen, koska he pelkäsivät näitä negatiivisia seuraamuksia, joita saattaisi tulla suurilta markettiketjuilta. Tämä on nyt ehkä pitkän aikavälin seuraamuksia tästä silloisesta tempauksesta, mutta kuitenkin meillä on nyt hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen asetus. Ja komission jäsenenä minä todellakin varmistaisin tämän asetuksen täytäntöönpanon. Ja tämä on erittäin hyvä keino suojella meidän maanviljelijöitämme suhteessa vähittäiskauppoihin. Kollega Avron, teillä on varmasti lisäkysymys. Suplementar, pe care mi-l acordați ca să-i dau ocazia domnului comisar desemnat să... Niin, haluaisin vielä todeta tai pyytää ehdokkaalta konkreettisia toimia, mihin aiotte ryhtyä tässä asiassa. Ja koskien tätä perusteellista analyysiä, kuin, että saatte selkeämmän kuvan siitä, mikä on viljelyiden tilaa ja toimitusketju yksi minuutti. As I said before, to... Kuten sanoin aikaisemmin, jotta voidaan varmistaa tämän uuden lainsäädäntövälinen täytäntöönpano, niin tämä on tärkeää ja myös pysyvällä tavalla valvoa tilannetta – ja aina kun eurooppalaiset viljelijät joutuvat epäreilun kohtelun kohteeksi, niin tarvitaan toimia. Kun jälleen myyjät viljelijät tällaisen aseman saattavat ja on tarjottava oikeudellisille välineitä viljelijöiden tukemiseksi. On sellaisia oikeudellisia menettelyjä, joita pitäisi käyttää näissä tilanteissa. Tulee tekemään yhteistyötä kilpailualan komissarin kanssa – ja muiden komissarin kanssa. Tämä on se, mitä tässä vaiheessa voin sanoa. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitokset äh, kollega Guerrero. Äh, herra Wojciechowski, äh, kollega istuu teidän takananne teille vain tiedoksi. Citado, dadas as preocupações dos europeus relativamente ao bem-estar animal e acrescent... Kiitos oikein paljon. Monia Eurooppaa kansalaisia huolestuttaa eläinten hyvinvointi ja mikrobilääkeresistenssi. Olisi tärkeää, että muutoksia saadaan Euroopassa aikaan. Erityisesti olisi muutettava eläintuotantoa. Ja on muitakin ongelmia. Tässä keskitytään ainoastaan määrään eikä laatuun. Kyse on sitä, että halutaan vähentää kustannuksia jatkuvasti. Lisäksi haluaisin kysyä, onko teillä suunnitelmissa eläinten hyvinvoinnin uusi strategia? Miten uskotte, että voitaisiin parantaa eläinten hyvinvointia uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa? Siitä minuuttia. Kiitokset. Wojciechowski, kaksi minuuttia. eläinten hyvinvointistandardien parantaminen tulee olemaan yksi avaintehtävistäni tässä. Ja haluaisin sanoa jotain hyvin tärkeää. Tämä on nyt kokemusta, jonka olen saanut äh, tilintarkastustuomioistuimesta, kun olin tarkastamassa elinten äh, hyvinvointia. Olen ensimmäinen tilintarkastustuomioistuimen tuomari, joka tämän on tehnyt ja lopputulos oli se, että järjestelmä on tehokkaampi, kun me rohkaisemme ja tuemme maanviljelijöitä parantamaan standardeja. Eli siis ei painostain, vaan rohkaisten, rohkaista parantamaan eläinten hyvinvointistandardeja. Meillä on nykyisessäkin lainsäädännössä välineitä, numero 14 esimerkiksi, mutta sitä käytetään toimittiin hyvin vähän pienimuotoisesti, 1,5 miljardia euroa koko rahoituskauden aikana. Meidän pitäisi käyttää enemmän näihin toimenpiteisiin ja rohkaista maanviljelijöitä parantamaan eläinten hyvinvointia. Esimerkiksi se, että eläintiheys olisi pienempi ja että kesäisin eläimet pääsisivät laiduntamaan – ja että esimerkiksi sikafarmeilla olisi äh, lattioilla äh, olkia ja niin edelleen ja niin edelleen. Minä tuen tämän kaltaista maanviljelyä ja minulle Minusta on parempi, että on äh, tuhat farmia, jossa on sata sikaa, kuin yksi farmi, jossa on sata tuhatta sikaa. Se on parempi ympäristölle ja monille muillekin asioille. Kiitos. Kiitos ja kollega Guerrero, lisäkysymys. No niin, komission jäsenehdokas vielä eläinten hyvinvoinnista. Jäsenvaltioissa täytäntöön panossa on ongelmia, kun kuulemme esimerkiksi kertomuksia elävien eläinten kuljetuksista. Pitkät kuljetusajat ja näiden matkojen aikana ei huolehdita elävistä. Näin rikotaan tämän direktiivin määräyksiä. Ja minä haluaisin kysyä, haluatteko kieltää pitkät elävien eläinten kuljetukset EU-seen ulkopuolella? Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Minun ajatukseni on se, että loisimme vaihtoehtoja tälle bisnekselle. Mutta minulle ei nyt ole oikein selvää, miten voi olla taloudellisesti mahdollista, että esimerkiksi karjaa Irlannista kuljetetaan satamaan rekalla ja sitten meren ylitse hyvin kauas Englannin puolelle, Middle Westiin. Lähi-itään, tulkki korjaa. Mutta en, en ymmärrä, mitä se on kannattavaa. Mutta tämä on kiertotaloutta. Meidän tulee tukea maanviljelijöitä. Meidän täytyy tukea maanviljelijöiltä siitä, että eläimiä ei kuljeteta pitkiä välimatkoja, vaan että eläimet tuotettaisiin paikallisille markkinoille. Kollegin pisotto. Sitten kollega Grazie. Sempre più spesso la... Kiitoksia. Yhä useammin eurooppalaista maataloutta käytetään kauppasopimuksissa vaihtorahana kolmansien maiden kanssa. Riit käsittämätön tuki, riisin hedelmä, vihannes, sokeri, maito, liha aloilla joutuu huonoon asemaan. Massiivisesti näiden alojen tuotteita tuodaan EU-hun ja hinnat laskevat. Kuinka aiotte tulevan viiden vuoden aikana suojella eurooppalaisten viljelijöiden, erityisesti pienviljelijöiden kilpailukykyä? Kuinka aiotte suojella niitä myös kolmansien maiden kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa ottaen huomioon erityisesti nämä monet alkuperämerkinnät. Kollegi Wojciechowski, kaksi Minuten bitte. Kollega Wojcikowski, kaksi minuuttia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä onkin hyvin tärkeä kysymys. Muistan kyllä, kun olin jäsen, tämä oli sama ongelma vuosia sitten yksi komissaari vastasi minun kysymykseeni siihen, siitä, miksi näissä kansainvälisissä kauppakysymyksissä ei riittävästi suojella viljelijöitä. Ja vastaus kuului, koska meillä on enemmän intressejä teollisuuspuolella kuin viljelypuolella, mutta ei viljelijöiden pitäisi joutua kauppasopimusten uhreiksi. Voin todella julistaa, että tulen tekemään läheistä yhteistyötä ensinnäkin kauppakomissaarin kanssa, jotta voidaan suojella eurooppalaisia viljelijöitä näissä kauppasuhteissa niin, että heistä ei todellakaan tule muiden asioiden uhreja. Dank, Frau Kollegin Bisotto zur Nachfrage. Ja sitten kollega Pisotto, lisäkysymys. guerre commerciali diplomatiche vanno sempre a colpire diplomaattiset ongelmat aina osuvat meidän viljelijöidemme nilkkaan. Ensin ne neuvosto, tai Venäjä saarta sitten Yhdysvaltojen tallit, tullit. Puhutaan miljardista dollarista, joka, joka on haittaa pelkästään Italian maanviljelijöille – johtuen näistä tulleista. Haluaisin nyt kysyä, onko teillä rohkeutta puuttua tähän? Wojciechowski für eine Minute. Wojciechowski yksi minuutti. My answer is very short, yes. Vastaukseni on hyvin lyhyt. Kyllä. Kyllä, kyllä. Minulla on rohkeutta suojella maanviljelijöitä. Ymmärrän äh, roolini maatalouskomission jäsenenä sellaisena, että minä olen äh, Euroopan maanviljelijöiden äh, suojelija niissä tilanteissa, kun sitä tarvitaan. Tietenkin. Kiitos. Dank, Frau. Kiitos, äh, kollega Aguilar. Myös kollega Aguilar istuu teidän takananne. Hyvä komissari ehdokas, minulla on teille kysymys ja kolme toivomusta. Aloitan niistä. Ensimmäinen katsokaa laajasti eriäväisyyksiä eurooppalaisessa maataloudessa. Muistakaa, että välimereilläkin on maataloutta ja on myös tehokarjan kasvatusta. Toiseksi täällä muutkin ovat siitä jo puhuneet. Toimikaa tiukasti niin, että kauppasopimuksessa ei uhrattaisi Euroopasta maataloutta. Ja kolmanneksi panostakaa tieteeseen tämän ympäristösuojelun elehtimisen sijaan. Sitten kysymykseni, kun budjetit pienenevät, velvollisuudet lisääntyvät ja rajoituksia on yhä enemmän tuotannosta, millaisia välineitä ja uusia kannustimia annatte viljelijöiden käytettäviksi, jotta he voivat kilpailla yhä globaalimailla markkinoilla? Wojciechowski, kaksi minuuttia. Kaksi uh, minuuttia. thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi nähdä eurooppalaisten viljelijöiden ja Euroopan maatalouden ongelmat koko Euroopassa. Joskus luomme käsityksemme tilanteesta tietyllä Euroopan alueella, mutta eteläinen Eurooppa esimerkiksi voi nähdä erilaisia ongelmia, samoin kuin syrjäisemmät alueet – muistan Reunionin saarille järjestetyt matkat täältä tai Kanarian saarille, kun tutustuttiin bananituotantoon. Ja nämä ovat erityisalueita ja pitäisi tukea näitä aloja. Ekologisista kysymyksistä minä puolan eläinten hyvinvointi. Ah. Tämä on minulle hyvin tärkeä aihe. viljelijöitä pitäisi kannustaa ja että tulisi tukea, jotta eläinten hyvinvointia voidaan parantaa. Tämä on hyvin tärkeää, että tuetaan sitä, että vapaaehtoisesti voidaan parantaa eläinten hyvinvointia. En halua ajaa sinänsä hyvin tiukasti luomutuotantoa, mutta viljelijät ovat luonnonmukaisen toiminnan puolella usein. Olen kuullut sen kannan, että viljelijät ovat ihan ensimmäisiä vihreitä. Meidän pitäisi tukea viljelijöitä tähän suuntaan, auttaa heitä, eikä tästä lähetä vastaan. Kiitos. Dank, Frau Kollegin Aguilar, zur Nachfrage. Kiitos, äh, kollega Aguilar. Lisäkysymys. Designado. Ähm. Niin, hyvä ehdokas, kuten hyvin tiedätte, meidän viljelijöillemme on vähän vähemmän näitä torjunta-aineita, joita he voivat käyttää. Euroopan unioni on lopettanut nämä New Breedin tekniikat ja äh, perustutkimus lähtee Euroopasta muualle, siksi haluaisin mennä pidemmälle. Mitä merkittäviä muutoksia aiotte saada aikaan, jotta saadaan tämä suuntaus käännettyä toiseen suuntaan? Kiitoksia. Danke, Wojciechowski für eine Minute. Wojciechowski, yksi minuutti. Mm-hmm. I can say now that... Uh, Voin sanoa, että olen avoin käymään keskustelua tästä aiheesta en, en ole valmis nyt vastaamaan kunnollisesti tähän kysymykseen. Meidän pitäisi siitä keskustella ja löytää hyvät ratkaisut. Olen kyllä avoin keskustelemaan Rovali Gillerin ja muiden meppien kanssa tästä aiheesta. Kiitos, kollega Jaar, yksi minuutti. Designierter Kommissionskandidaat komission jäsen ehdokas kirjallisista niin näin, että haluatte innovatiivista edistystä niin, että voidaan tukea järjestelmää niin, että voidaan tukea erityisesti pieniä perhetiloja. Valiokunnassa on keskusteltu näistä aiheista ja haluaisin kysyä, mitä mieltä olette valiokunnan kompromissista, joka koskee sitä, miten voidaan antaa lisää tukea – pienille tiloille. Ja oletteko sitä mieltä, että vihdoin pitäisi päästä eroon näistä suorista tuista, näistä eroista jäsenvaltioiden sisällä ajatellen eri viljelijöiden saamaa tukea. Ja sitten teollinen tai tehotuotanto. Tässä on mielestäni eroja, vaikka puhuitte niistä ihan samana asiana käsittääkseni zwei Minuten. Wojciechowski, kaksi minuuttia. Mhm. Thank you. Yes, of course, there is, there is the... Luonnollisesti, luonnollisesti tässä on ero. Eivät ne ole sama intensiivinen ja teollinen tai teho, tuotanto ja, ja teollinen tuotanto, eivät ne ole sama asia. Ongelma on lähinnä se, että on liikaa tehotuotantoa tai liikaa teollista tuotantoa. Se on ongelma. Ja sitten nämä erot maanviljelijöiden kesken liittyen sisäiseen konvergenssiin. Tämä on yksi näistä kysymyksistä, joka, vai, joka mainittiin myös tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa YMPn tulevaisuudesta. Ne voivat olla yhdessä jäsenvaltiossa niin, että yksi maanviljelijä saa 100 euroa hehtaaria ja hänen naapurinsa 1000 euroa hehtaari. Ei ole helppoa muuttaa radikaalisesti tilannetta. Se ei ole helppoa, koska välillä on kysymys siitä, että on erilaiset rakenteet, eri kokoiset maatilat ja niin edelleen. Maatalouden pitkäaikavälin visioissa meidän tulisi löytää tämän hyvä ratkaisu. Olen avoin keskustelulle Nykyisessä äh, komission jäsen Hoganin ehdotuksessa on otettu askel tähän suuntaan, mutta ei tarpeeksi pitkälle, ole samaa mieltä. Tämä on, tästä tulee keskustella vielä lisää. Kiitos. Äh, kollega Jaar, lisäkysymys. Entschuldigung, vielleicht habe ich doch in meiner... Niin, anteeksi. Ehkä esitin liikaa kysymyksiä kerralla ja siksi toistan ne vielä degressioon ja tuohon kattoon liittyvän kysymyksen, joka oli pitkäs, pitkissä keskusteluissa esillä maatalousvaliokunnassa. Löysimme kompromissin, jolla turvataan se, että pienet tilat saavat lisätukea. Toisaalta huolehditaan siitä, että jäsenvaltiot saavat joustoa, koska olosuhteet vaihtelevat jäsenvaltioiden kesken. Meidän on huolehdittava yhteisestä maatalouspolitiikasta annettava tukea pienille tiloille, mutta antaa myös liittävä jouston mahdollisuus jäsenvaltioille ja ennen kaikkea huolehtia järjestelmästä, joka on hyvä, demokraattinen ja joka ei johda virheisiin. Ja kysyisinkin, että tuetteko tämän tuen katon ja muutosten osalta valiokunnan kantaa? I can uh, uh, answer that. Voin vastata, että olen valmis keskustelemaan tulevaisuudessa tästä kompromissista. Meillä on komission ehdotuspöydällä, joka on hyvin mielenkiintoinen kompromissi. Minä yleensä kannatan tällaista joustavaa lähestymistapaa koska meillä on kuitenkin eri tilanteita. Meillä on jäsenvaltioita, kuten Tsekin tasavalta, jossa maatilojen koko on yli 130 hehtaaria. Sitten on Puola, jossa keskikoko maatiloissa on 10 hehtaaria. Romaniassa se on alle 10 hehtaaria. Meidän lähestymistapamme pitäisi olla joustava koska on pieniä ja isoja maatiloja. Meillä on 80 000 maatilaa, jotka ovat yli 250 hehtaaria. 80 000 maatilaa yli tämän, ja ne saavat 22 prosenttia suorista maksuista. Frau Kiitos. Sitten kollega Katainen, ja hän istuu myös teidän takana, herra Wojtkowski. Ja puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas, mehän tiedämme kaikki, että vain kannattava maatalous voi ylläpitää elintarviketurvaa. Tiedämme siis sen, että vain kannattava maatalous voi ylläpitää elintarviketurvaa ja samalla tarjota myöskin ratkaisuja ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Miten te aiotte varmistaa yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa, että maataloustuotanto säilyy äh, kannattavana kaikkialla Euroopassa myös epäsuotuisilla alueilla? Ja millaisena näette nimenomaan maaseudun kehittämisrahastojen ja luonnonhaittakorvauksen roolin tässä, tässä yhteydessä? Äh, myös kestävän rahoituksen paketilla ja taksonomialla on suora yhteys maa- ja metsätalouteen ja erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan toiseen pilariin. Kuinka aiotte pitää huolta siitä, että tässä finanssisektorin EU-lainsäädännössä ei pääse syntymään päällekkäisiä kestävyyskriteerejä jo olemassa olevien kestävyyskriteerien lisäksi? Dank. Wojciechowski für zwei. Kiitokset. Wojciechowski kaksi minuuttia vastaus. Thank you. Kiitos. Minun mielestäni Kestävä maatalous. Maatalous, joka noudattaa tiukempia ympäristöstandardeja, voi olla kilpailukykyistä, jos tuetaan näitä tiloja. Kyseille siitä, että tuettaisiin tehotuotantoa siksi, että se on taloudellisesti kannattavampaa. Ehkä lyhyellä aikavälillä – se on tehokkaampaa, mutta pidemmällä aikavälillä vähemmän tehokasta. Ja tämä on meidän kustannuksemme, joka syntyy, että meidän on tuettava niitä tiloja, jotka huolehtivat ympäristön tilasta, huolehtivat biologisesta monimuotoisuudesta ja niin edelleen. Minun mielestäni tässä ei ole kyse varsinaisesti mistään valinnasta. Meillä ei ole vaihtoehtoja. Meidän tulisi tukea tällaisia tiloja. Se on aivan välttämätöntä. Yhdessä viljelijöiden kanssa, heitä tukien. Emme saa tehdä työtä heitä vastaan tai pakottaa heitä, mutta tukea heitä. Tämä on keskeisintä yhteisessä maatalouspolitiikassa, ensimmäisessä pilarissa, toisessa pilarissa, kaikessa maataloudessa. Tämän vastauksen kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Katainen, zur Nachfrage. Ja sitten lisäkysymys. Ja toivottavasti jatkossa voimme keskustella taksonomiasta ja kestävyyskriteereistä, mutta jatkokysymyksenä edelleen toiseen pilariin viitaten kirjallisessa vastauksessanne sanotte, että Euroopan maaseutualueiden on säilyttävä hyvin elinvoimaisina ja dynaamisina. Hienoa, että ajattelette näin. Tämän valossa toisen pilarin rahoituksen leikkaukset on erittäin valitettavia. Taloustilanne Euroopassa kiristyy, eikä kaikilla jäsenmailla ole varaa korvata noita menetyksiä kansallisesti. Tarvitsemme siis lisää joustoa pilaritten välille. Olisitteko te valmis antamaan lisäjoustoa sellaisille jäsenvaltioille, jotka aikovat toteuttaa ympäristötoimenpiteitä toisen pilarin kautta? Tchaikovsky, yksi minuutti. Of course I will. Luonnollisesti kyllä minä tuen jäsenvaltioiden päätöstä pilareiden, siirtoihin pilareiden välillä ensimmäisestä toiseen tai toisesta ensimmäiseen, koska se on välttämätöntä. Meillä on eri tilanteita eri jäsenvaltioissa, mutta jokaisessa tilanteessa. Sen pitäisi edistää ympäristöä, tukea ilmastonmuutostaistelua. On hyvin tärkeää, että huomioidaan nämä seuraamukset, kun siirretään pilareiden kesken varoja. Ja toinen pilari, no siis molemmat pilarit, mutta varsinkin toinen pilari, olette oikeassa, komission ehdotuksessa se summa oli noin 100 miljardia, nyt sitä on alle 80 miljardia. Tämä on poliittinen päätös. Parlamentti, neuvosto ja jäsenvaltiot yhdessä päättävät, kuinka suuri loppujen lopuksi toisen pilarin budjetti on. Jos meillä on enemmän rahaa, voimme tehdä enemmän luonnollisesti. Kollegin. Kiitokset. Sitten edustaja Roni Neli. Grazie. Gentile Desi. Kiitoksia hyvä komissaari ehdokas. Viimeisen viimeinen vuoden aikana olemme Meillä on ollut täällä maatalouskomissari, joka ei halunnut suojella tärkeitä osia salkussaan. Tämä oli hänen poliittinen valintansa. Tämä on nostattanut kritiikkiä aivan oikeutettua sellaista. Ja tässä viitattiin hänen pyrkimyksiin päästä kauppakomissariksi viime viiden vuoden aikana. Kauppasopimukset ovat aiheuttaneet paljon hallaa eurooppalaisen maanviljelykselle, erityisesti viljelijöille, jotka ovat tehneet laadusta tuotannon kärkiajatuksen kauppasopimuksissa. Maatalous on toiminut vaihtorahana niin, että on saatu etuja muilla sektoreilla ilman mitään kompensointeja. Tästä on tullut kriisejä ja työpaikkoja on menetetty suurten kansainvälisten lobbyjen etuja on vain valvottu. Haluaisin muistuttaa, että viime komissio on jopa mahdollistanut sen, että EU-hun tuodaan glyfosaattiviljaa, vaikka josta kärsivät sitten eurooppalaiset kuluttajat ja viljelijät. On selvää, että maatalousalalla vä- väärennökset ovat myös kasvaneet viime vuosina. Teidän puheenjohtajanne loppuu. Mm-hmm. So, Herr Wojciechowski, bitte. Herra Wojciechowski, olkaa hyvä. Yes, of, yes, of course, but uh, this is not my role to comment. Kyllä. Activity, the, the... Kyllä totta kai, mutta ei minun roolini ole täällä nyt kommentoida aikaisempaa komission jäsentä. Euroopan unionin kauppapolitiikka ja kaupan alalla viljelijöiden aseman suojeleminen. tulee esiin, kun tilintarkastustuomioistuin arvioi tilannetta, mutta minä voin sanoa, että minä olisin varmasti aktiivinen komission jäsen ja pyrkisin suojelemaan maanviljelijöitä, koska vaarana on, että he kärsivät ja ovat uhreja, kun kauppasopimuksia solmitaan. Varmasti olen aktiivinen, sen voi taata. Muuta en voi tällä hetkellä sanoa. Kollegin Rondinelli zur Nachfrage. Kollega Rondinelli, lisäkysymys. Mikrofoni. Mm-hmm. Mike. Is oh. it? Now it is, yes. Eh, voglio chiederle allora... Niin. Kuinka aiotte edistää tilannetta niin, että saisitte merkittävän aseman tulevissa kauppasopimusneuvotteluissa, jotta voisitte suojella maatalousalan etuja? Koski yksi minuutti. Of course, as I said before, The, the very important... Luonnollisesti, kuten sanoin aikaisemmin, erittäin tärkeä asiakirja on vaikutusten arviointi. Ensin meillä täytyy olla tietämystä, tietoa kaikista mahdollisista potentiaalisista seuraamuksista, joita kauppasopimuksella on maataloudelle. Tästä meidän tulisi tietää kaikki ja sitten sen jälkeen on välttämätöntä löytää ratkaisuja, välineitä, joilla voimme suojella maanviljelijöitä. Koska luonnollisesti Oh, kaikille kauppasopimuksille on syynsä. Ei Merkosur nyt mitään hatusta tempaistu idea ole, vaan meidän täytyy vain sitten miettiä, millä tavalla voimme suojella maanviljelijöitä näissä sopimuksissa. Ja meillä on mahdollisuus suojella maanviljelijöitä, mutta ensin meidän täytyy tietää kaikki mahdolliset potentiaaliset seuraamukset, joten vaikutusten arviointi on hyvin tärkeää ja tässä olemme valmiita ensi vuonna. Vielen Dank, Frau. Kiitos, kollega Neuschel. Yksi minuutti. Ähm, ich habe eine Frage mitgebracht. Die EU... Minulla on kysymys. EUhan on halunnut pyrkiä kestävän kehityksen tavoitteisiin. 5 ja 15 olisi erityisen tärkeintä mielestäni. Maa-ekosysteemin tukeminen, sen edistäminen, että että käytetään alueita ympäristöystävällisesti, huolehditaan metsistä, huolehditaan maaperän laadusta. Tämä on tehtävä maailmanlaajuisesti, mutta mikä on meidän vastuumme tässä maatalouspolitiikan kautta, kun puhutaan kestävän kehityksen tavoitteesta. Jos ajatellaan rehua soijaa, jota tuodaan muualta meille sosiaalisesti, ekologisesti – ja taloudellisesti tärkeä kysymys. Ja myös metsien tuhoutuminen. Nyt metsää tuhotaan, koska halutaan viljellä soijaa ja muita tuotteita. Kaksi kysymystä. Miten haluatte huolehtia siitä, että EUn maatalous raaka-aineiden tuonti ei vaikuta kielteisesti taloudellisesti ja ekologisesti ja tukisitteko Euroopan parlamentin vaatimuksia huolehtia kestävästi päättää rehun tuonnista. Koske kaksi minuuttia. Thank you very much. Uh, uh, uh. Kiitoksia. Paljon kysymyksiä. Puhuitte soijan tuonnista. Se on nyt tarpeen, koska karjan kasvatuksemme tarvitsee tätä rehua. Mutta soija on siis todella rehuksi tarkoitettua. Tuomme 40 miljardia tonnia soijapapuja vuosittain. On tärkeää, että voimme tukea viljelijöitä ja toisesta pilarista silloin, kun kyseessä on viljelijät, jotka eivät käytä tuontirehua. Tämä on yksi mahdollinen toimenpide ja se tulee olemaan yksi minun ehdotuksistani Kestävyys on hyvin tärkeä tehtävä maanviljelyksessä ja meidän olisi se hoidettava. Sitten mikä se olikaan toinen kysymys? Anteeksi, vaan unohdin sen. Wenn es um die Waldbewirtschaftung geht. Kun puhutaan metsänhoidosta. Thank you. And uh, the certification. Niin aivan Aavikoituminen oli samantapainen kysymys. Meillähän on nyt uusi tarkastuskertomus tilintarkastustuomioistuimesta. Esimerkiksi maaperän suojelu on ongelma. Meillä ei ole sääntelyä maaperän suojelusta ja tämä on yksi syy, joka johtaa aavikoitumiseen. Tietenkin myös ilmastonmuutos, e, jonka uhriksi viljelijät ovat joutuneet, koska aavikoituminen on hyvin vakava ongelma Euroopan unionissa. Tilintarkastustuomioistuin on antanut suosituksia ja tulee tekemään yhteistyötä ympäristökomissaarin kanssa, jotta tämä ongelma voidaan tulevaisuudessa ratkaista. Sitten metsäkadosta. Euroopan unionissa meillä ei ole metsäkato-ongelmaa 20, 20 vuodessa. Metsän pinta-ala on lisääntynyt 11 miljoonaa hehtaaria, mutta muilla maanosilla tämä on toki ongelma ja meidän olisi kiinnitettävä tähän ongelmaan huomiota kansainvälisen yhteistyön kautta. Kollegin Neuchel zur Nachfrage. Kollega Neuchel, onko teillä lisäkysymys? Sie haben die europäische... Te olette esittäneet Euroopan maanviljelijät tavallaan uhrina, mutta minä käänsin kysymykseni toisinpäin. Missä Euroopan maanviljelijät ovat etunenässä tai tekijöitä, missä he ovat mukana tavallaan osa syyllisiä siihen esimerkiksi, että soijaa käytetään ja niin edelleen. Eli siis missä, kenellä on vastuu? Meillä maatalousvaliokuntana meillä on velvollisuus myös katsoa koko tilannetta maailmanlaajuisesti. Aini minuutti. Wojciechowski, yksi minuutti. Maybe I, I ehkä, no, tämä on hieman äh, ristiriittainen äh, lähestymistapa, että maanviljelijät olisivat vastuussa. Maanviljelijöiden on pakko, heidät pakotetaan käyttämään äh, tuotua rehua, se on välttämätöntä, mutta jälleen kerran vastaan. Meidän pitäisi tukea kiertomaataloutta, paikallista maataloutta, loukkaa paikallista teollisuutta. Se on yksi keino vähentää tuontia muilta mantereilta. Kiitos, kollega Kalinowski, yksi minuutti. Dziękuję bardzo. Pytania o wyrównanie płatności już były. Kiitos paljon. Me olen puhunut, jos siitä, miten voitaisiin tasata maksuja. Haluaisin puhua tulevista rahoituskehyksistä. Siellä on tietty ehdollisuuslauseke mukana. Ja siinä lausekkeessa puhutaan oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta. Eli jos joku jäsenvaltio rikkoisi tätä lauseketta, niin viljelijät ensimmäisenä kärsivät kärsivät, koska 50 prosenttia viljelijöiden tuloista tulee tuista. Joten miten suhtaudutte tähän välineeseen? Herra Vetskovski, tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen koskee strategisia suunnitelmia ja sen valtioiden velvollisuutta määritellä nuorten viljelijöiden tilanne. Esimerkiksi omassa maassani Puolassa tämä on hyvin tärkeä kysymys, kun 50 prosenttia tuen saajista on varsinaisesti viljelijöitä, muut maanomistajia. Wojcikowski, kaksi minuuttia vastaus. Uh, active farmer Tästä aktiivisen viljelijän määritelmästä olen yhtä mieltä. Tarvitsemme tällaisen määritelmän. Ja voin uh, todella ilmo- ilmoittaa, että haluaisin tehdä yhteistyötä ja voisimme keskustella siitä. Tästä ensimmäisestä kysymyksestä, ehdollisuudesta, oikeusvaltion periaatteista ja budjettiseuraamuksista. Voin vastata, että meillä on tilintarkastustuomioistuimen kannanotto tähän asiaan koskien asetusehdotusta. Voin lukea täältä vaikka vain lukujen otsakkeet. Minä en ollut tässä tekijänä, vaan yksi kollegoistani tilintarkastustuomioistuimessa oli tämän raportin laatija. Tietenkin tilitarkastustuomioistuin on tästä vastuussa, mutta yksi kollegani sen laati. Uuset mekanismit, ähm, komission ähm, sattumanvaraista kontrollin varten ei vaikutusarviointia. Tietyt alueet eivät ole selkeästi määritellyt, ei selkeitä velvoitteita komissiolle, jonka mukaan arvioidaan mahdollisuuksia – lopettaa toimenpiteitä, ei vaan velvoitteita komissiolle, jotta voidaan arvioida mahdolliset vaikutukset eh, loppuhyötyjille ja kansallisen, ja kansallisen budjettiin. Wait the commission proposal, but... No, minun roolina ei ole arvioida komission ehdotusta, mutta tilintarkastustumisten mukaan eh, tämä on ehdotus, jota ei ole hyvin valmisteltu, tämä voi sanoa. Kiitokset. Eh, kollega Kalinowski, lisäkysymys. Dziękuję za stanowisko w sprawie aktywnego rolnika, tym bardziej, że rząd... Mitä tulee aktiiviseen e, maanviljelijään, haluan palata tähän, koska te mainitsitte tämän valtio, joka työskentelee tämän e, ratkaisun puolesta, itse asiassa vastusti tätä. Ja sitten muuhun, minulla on teille ehdotus. Jos te olette maanviljelijä, niin silloin e, me odotamme teiltä, että te var, vakuutatte koko komission kollegiona, koska minusta ei ole reilua, että maanviljelijöitä rangaistaan maksamaan korkein hinta hallitusten virheistä. 50 prosenttia maanviljelijöiden tuloista lähtee heiltä, enkä voi kuvitella, että missään muussa ammattiryhmässä tällaista siedettäisiin. Wojciechowski. Wojciechowski. Okay, but, uh, uh... Niin, mutta minusta tuntuu, että tästä aiheesta keskustellaan varmasti ja tulisikin keskustella tästä ehdotuksesta tulevassa komissiossa. Ja tilintarkastustuomioistuimen hyvin kriittisestä kannasta. Se pitäisi ottaa tiukan harkinnan kohteeksi. Tämä on ehdotukseni että pohdittaisiin tarkkaan, miten tilintarkastustuomioistuin on suhtautunut kriittisesti tähän ehdollisuuteen. Dank, uh, äh, kollegi McCarthy. Für... Kiitos, kollega McCarthy. Commissioner, I want to refer back to your opening statement the fact that... Haluaisin viitata aloituspuheeseen, jossa totesitte, että EU-ssa menetetään noin 4 miljoonaa tilaa kymmenessä vuodessa – halusin, haluaisin tietää, onko teillä tutkimusta, joka selittää, miksi ne on. Tämähän liittyy siihen, että tilat eivät ole kannattavia ja siksi ne joutuvat sulkemaan. Kaksi aluetta haluaisin mainita, johon olisi puututtava. Ensinnäkin olisi uudistettava näitä maksuja. 125 000 kaikkein rikkainta tilaa saa noin 13 miljardia maksoi noin 10 prosenttia kokonaisbudjetista, ei YMP-budjetista, vaan kokonaisuudessaan eu budjetista. Tämä ei ole mikään pikkusumma näille tilayrityksille. Suurin osa viljelijöistä saa aivan murusia. Sitten tästä maatalousmallista olemme nähneet, kuinka yhä, yhä enemmän tällaiset yritystoimijat ovat tiivistäneet riviään ja, ja se on sallittu tapahtua ja sitä on viljelijät kärsineet ja Irlannissa on protestoitukin sitä vastaan. Miten aiotte varmistaa, että, että nämä tuet ja että on kunnolla ja kuinka puututte näihin yritysintresseihin maataloussektorilla? Metkasi, metkasi. Kiitos. Äh, sanoin teidän nimenne väärin. Tarkoitin äh, kollega Kaafia. Olkaa hyvä. Thank you, thank you Mr. And... Kiitokset eh, edustaja Kaatsi. Luonnollisesti Euroopan, Euroopan unioni ei voi päättää hinnoista, markkinahinnoista. Markkinat ovat vapaat. Mutta minä olisin valmis komission jäsenenä kuulemaan maanviljelijöitä, tunnistamaan heidän ongelmansa – ja sin etsimään ja löytämään ratkaisuja. Minä olisin komission jäsen, joka olisi valmis vuoropuheluun maanviljelijöiden kanssa. Tämän voin luvata. Olette oikeassa siinä, että nämä erot pienten ja suurten maatilojen välillä ovat suuret. Me tiedämme, että 20 prosenttia, tai siis suurimmat tilat saivat 80 prosenttia budjetista ja muut 80 prosenttia maatiloista saivat 20 prosenttia budjetista. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka meidän pitäisi ratkaista keskustelussa, kun puhumme maatalouden pitkän aikavälin visioista. Tällä hetkellä meillä ei ole minkäännäköisiä ratkaisuja. Ehkäpä jonkinnäköinen näköinen ylärajan asettaminen, katon asettaminen voisi olla ratkaisu, mutta yleisesti ottaen on hyvä, että me puhumme tästä maatalouden pitkän aikavälin visioissa. Millä tavalla maatiloja tuetaan ja mikä on pienten maatilojen asema isojen tilojen rinnalla. Tähän meidän tulee löytää yhteiset vastaukset. Vielen Dank. Kiitos. Kollega Kaafi, lisäkysymys. Is that working? Um, yeah, I don't know what that was, Commissioner. Niin. En ole ihan varma, mikä tuo oli, mutta ei se ollut ainakaan vastaus kysymykseeni. Minusta tuntuu, että palaatte vielä tänne eteen ennen kuin tämä asia saadaan päätökseen, mutta nyt haluaisin vain pyytää kantanne kahteen spesifiseen kysymykseen. Ja näin voitaisiin ehkä ratkoa ongelmia, jotka mainitsin aikaisemmin kautta Euroopan, että olisi pakollinen tukien katto kaikkialla Euroopan unionissa, että saadaan tasapainoa ja tukea normaaleille tiloille viljelijöille, jotta voitaisiin puuttua vähittäiskaupan muutaman ketjun vaikutuksiin. Pitäisi huolehtia siitä, että maataloustuotteita ei saa enää myydä alle tuotantohinnan. Mikä on vastauksenne? Eine Minute. Tchaikovsky, yksi minuutti. Of course the dumping, dumping. Luonnollisesti pitäisi kieltää polkumyynti Euroopan unionissa ja joka puolella. Minulla on kokemuksia entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä tästä. Meillä oli silloin hyvin menestyksekäs toimi hintojen polkumyynnille. Kysymys oli silloin mansikoiden tuonnista Kiinasta monta vuotta sitten. Mutta tämä katto, katon asettaminen, rajan, ylärajan asettaminen on kaikkein tärkein ehkäpä kysymys, mutta meidän täytyy löytää tähän poliittinen ratkaisu. Komission kanta tällä hetkellä on tämä vapaaehtoinen ylärajan asettaminen. Jäsenvaltiot päättävät. Eli siis se va- vapaaehtoinen yläraja, ei pakollinen. Eli se on johtanut siihen, että meillä on erilaiset tilanteet eri jäsenvaltioissa. Ja 130 hehtaaria tilakoko Tsekeissä suuri, kun taas Puolassa se on 10 hehtaaria. Eli tämä on hankala tilanne. Ja sen vuoksi koko tämä ehdotus on vapaaehtoinen. tai siis komission ehdotus on pakollinen ja ymmärrän tämän kannan, että se on vapaaehtoinen. Vielen Dank, Frau Kollegin Kavales. Kiitokset, kollega Kavales. Yksi minuutti. Usnjör Wojciechowski. Kiitoksia. Hyvä herra Wojciechowski. Sanoitte juuri, että maaseutualueita tarvitsevat erityistä huomiota. Varmastikin tiedätte, että hyvin syrjäiset alueet kuuluvat tuohon kategoriaan. Niillä on rakenteellisia rajoitteita. Tästä pitkän aikaisesta näkemyksestä haluatte, vaikuttaa siltä, että haluatte yhdistää erilaisia tavoitteita ja kunnianhimoisia asioita. Nyt jo kuitenkin jää yksi asia puuttumaan – Haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin puuttua sellaisten maatalo- maaseutualueiden tilanteeseen, jotka nyt jo ovat menettäneet väestöään ja ovat aavikoituneet, joissa on heikompi koulutustaso, ikääntyneempiä ihmisiä ja niin edelleen. Kuinka aiotte, millaisin toimin haluatte näitä alueita elvyttää ja tukea näiden alueiden viljelijöitä? Wojcikowski für zwei. Kiitos, Wojcikowski, kaksi minuuttia. Thank you, uh, madam. Kiitos. Edustaja Kalois tästä kysymyksestä. Kuten aikaisemmin sanoin, ymmärrän täysin erityisongelmat, joita alueiden, näiden alueiden tuottajat kohtaavat Asoreilla, Maderalla ja muilla – syrjäisemmillä alueilla. Ajattelen myös Reunionia Guadalupea, mutta komission ehdotus on se, että jatketaan tätä tukijärjestelmää. Ehkä se on riittävä, en tiedä, mutta olen valmis keskustelemaan. On ajateltava kaikki Euroopan unionin alueen viljelijöitä myös kaikkein kauempana. Minä tunnen nämä alueet, no en ehkä kaikkia näitä alueita, mutta suurimman osan niistä ja ymmärrän nämä erityisongelmat, joita viljelijät näillä alueilla kohtavat. Kiitos kollega Kaveris. Onko teillä lisäkysymys? Então garantir de alguma forma que Voitteko siis taata meille että hyväksytte tämän Hoganin sitoumuksen, jonka mukaan tuet, tuetaan hänen politiikkaan. Voitteko selkeästi sitoutua tähän? Nochmal zur Antwort eine Minute. Yksi minuutti. Uh, the fossil fuels are, uh, are reduced like all uh, common agriculture. No, Tämä on ihan samanlaista kuin muukin YMP, mutta olen toki avoin tuleville poliittisille keskusteluille, lisäkeskusteluille YMPn budjetista. Ja tämä tulee olemaan poliittinen ratkaisu, ja jos poliittinen ratkaisu on se, että pidetään kiinni tästä nykyisestä, niin kyllä se minulle käy. Kollegin Scott Kato för eine Minute. Sitten kollega Scott Kato. Monsieur Wojciechowski, the UN... Kiitos puheenjohtaja. Mr. Wojciechowski, YK on sanonut, että maata on käytettävä hiilinieluna, jotta voidaan rajoittaa ilmaston lämpeminen puolentoista asteeseen. Viljelijöillä on tärkeä rooli tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Mitäkään tarkoititte, kun halusitte tukea vihreää viljelyä? Me tarvitsemme sitä, että ei käytetä kemikaaleja. Meidän on huolehdittava kosteikoista, turvealueista. Lopetettava se, että soijaa tuodaan rehuksi, koska tämä tuhoaa metsiä. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että käytetään luonnon mukaisia viljelymuotoja, kuten kiertoviljelyä. Meidän pitää huolehtia maataloudesta ja metsätaloudesta, jotta voidaan huolehtia vihreästä tulevaisuudesta. Oletteko valmiina olemaan johtoroolissa, jotta maatalousjärjestelmät voivat tällä tavalla muuttaa ja johdatteko tätä eurooppalaista Green Deal-ajatusta maatalouden osalta? Zwei Minuten. kaksi minuuttia. Thank you very much, uh, Madam, for this, uh, this question. It's... Kiitos tästä kysymyksestä. Minun vastaukseni on kyllä. Olen valmis. Olen täysin valmis, koska tämä oli yksi syistä, että vastasin positiivisesti tähän odottamattomaan ehdotukseen olla komission jäsenehdokas. Mahdollisuus muuttaa Euroopan maataloutta – vihreämpään suuntaan. Vihreämpään maatalouden suuntaan. Se on hyvin tärkeää. Mutta yhdessä maanviljelijöiden kanssa, ei heitä vastaan. Kuulen välillä mielipiteitä, että minä, tai siis kuulen joidenkin puhuvan välillä, että minä haluaisin pakottaa maanviljelijät kohti vihreätä. Ei! Minä haluaisin, että heitä rohkaistaan, tuetaan, autetaan koska se on silloin apua koko yhteiskunnalle. Well. Kiitos, toi Lisäkysymys. Well, I think you know that we're going to be holding you. Varmasti tiedätte, että pidämme kiinni tuosta vaatimuksesta. Minulla on tämä vihreä jakko. Välein varmasti kollegat seuraavat tarkkaa teitä, kun puhutaan maankäytön kysymyksistä. Emme mekään vastusta viljelijöitä, mutta me haluamme vastustaa näitä maatalous yrityksiä, jotka haluavat pakottaa käyttämään koneita ja kemikaaleja, joihin ei ole edes varaa. Haluatteko huolehtia siitä, että saadaan vihreämpää tulevaisuutta viljelijöille eu tulevaisuudessa? Otsikoski nochmal für eine Minute. Otsikoski yksi minuutti. My answer... Vastaukseni on lyhyempi kuin yksi minuutti. Olen yhtä mieltä kanssanne. Das war kurz. <laughs> no niin, Lyhyestä virsi kaunis. Sitten kollega Kristensen. Tack för för... Kiitos mahdollisuudesta saada esittää kysymyksiä. Annatko sinä mahdollisuuden sille, että me voisimme paremmin määritellä maatalousaluetta niin, että me saisimme enemmän joustavuutta? On erittäin tärkeää, että me saamme luotua enemmän biodiversiteettiä. Se on, me, me, tämä on nimenomaan tervettä maalaisjärkeä, joka tulee vaikuttamaan maatalouteen ja biodiversiteettiin. Miten voit varmistaa, että maataloudet toimivat niin, että tuotanto on kestävää ja että samanaikaisesti maanviljelijät voivat äh, myös äh, tukea ilmastonmuutostavoitteita. Maatalous on yksi osa ratkaisua. Wojciechowski für zwei Minuten. Kiitos, Wojciechowski, kaksi minuuttia. Thank you. This, this, uh... Kiitoksia. Vaikea kysymys. Mutta voin sanoa, mikä meidän lähestymistapansa pitäisi olla ja mikä on minun lähestymistapani maanviljelykseen. Meidän olisi nähtävää ensinnäkin se tärkeä asia, että he ovat viljelijöitä. Meidän olisi suojeltava viljelijöitä, tukea heitä – niin, että heillä on riittävä tulotaso ja että he voivat eh, elää maaseutualueilla ja toimia viljelijänä. Toinen puoli koskee koko yhteiskuntaa, elintarviketurva, turvallisuus. Meidän pitäisi turvata elintarviketuotantomme. Tämä on hyvin tärkeä sitten luonnon monimuotoisuus, ympäristökysymykset, ilmastonmuutos. Kaikki nämä olisi, ovat tärkeitä ja, ja maanviljelyksen kautta meidän pitäisi pystyä takaamaan nämä kaikki arvot. Suoj- meidän olisi suojeltava viljelijöitä, ympäristöä, mutta voinko minä taata tämän? Teen kaikkeni tähän suuntaan. Takeet tulevat sitten viljelijöitä, joita koko yhteiskunta tukee. Kiitoksia. Danke, kollegi Kristensen. Kollega Kristensen, onko teillä lisäkysymys? Thank you. Will do komissio? Kiitos. Annatko sinä komission jäsenenä maatalous, maanviljelijöille enemmän itsemääräämisoikeutta heidän omasta tuotannostaan ja että esitettäisiin järkevämpiä vaatimuksia maanviljelijöille. Ursula von der Leyen sanoi one rule in, one rule out. Minä sanoin one rule in, two rules out. Työskentelettekö te tämän puolesta? Miksi sinä haluaisit ylläpitää tällaisia pieniä, hyvin ympäristölle vahingollisia tiloja käynnissä sen sijaan, että ne olisivat moderneja? Wojciechowski. Thank you, uh, I, I uh, agree. Kiitos. Olen samaa mieltä siitä, että lisää byrokraattisia sääntöjä ei tarvita. Ei niin, että yksi sääntö lisää, kaksi poistetaan käytöstä. Ei pitäisi vain luoda lisää sääntöjä, erityisesti viljelijöille. Anteeksi, mutta mikä olikaan kysymyksen ensimmäinen osa? Voisitteko toistaa? Pahoittelut. Uh, Miksi eh, sinä haluat tukea pieniä eh, ilmastolle eh, raskaita maatiloja sen sijaan, että meillä olisi moderneja ilmastolle hyväksi olevia maatiloja? No, this is not that, uh, maybe it's what not... No, ehkä tämä ei ollut ihan selvä kanta. En koskaan sanonut, että tuen ainoastaan pientiloja. Pienet ja keskisuuret ja ympäristöystävälliset. Kyse ei ole siitä, että pienet tilat olisivat aina ympäristöystävällisempiä, mutta pienillä tiloilla ollaan kuitenkin ehkä paremmin valmistautuneita tällaisen ympäristön kannalta vähemmän haitalliseen toimintaan. Mutta ei tämä ole kyse ongelma, joka liittyy tilan kokoon, vaan siihen, miten toimitaan. Kiitos. Ja sitten viimeinen kysyjä tälle iltapäivälle, kollega Hansen. Thank you, Mr. Chair and dear Commissioner designate together. Puheenjohtaja, hyvä komissaari ehdokas, yhdessä meidän olisi tehtävä päätöksiä due diligence-menettelystä koskien tulevaa YMP että budjettia. Teidän integriteettinä asetettiin kyseenalaiseksi vuonna 2016, kun teidät nimitettiin tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi yli 400 parlamentin jäsentä ei antanut teille tuolloin luottamustaan. Viime aikoina ja Spiegel-lehdessä todettiin, että teillä oli joitakin ongelmia matkakorvauksienne kanssa ja että olette omasta aloitteestanne maksaneet takaisin noin 11 000 euroa. Kaksi kysymystä. Oletteko sitä, voitteko vahvistaa, että olette maksaneet takaisin nämä väärin saadut tuet omasta aloitteestanne ja toisekseen kuinka ho- hoidatte yli kolmanneksen EU budjetista, jos menette sekaisin omien matkakorvaustenikin kanssa. Sikovski für zwei. Kiitos ja Wojcikowski kaksi minuuttia. Thank you for this question. The... Kiitos tästä kysymyksestä. Tutkinta saatiin päätökseen, se lähti liikkeelle vuoden 2016 heinäkuussa ja kaikki matkakulukorvaukset yli tuhat asiakirjaa tutkittiin minä maksoin takaisin viisi kuukautta jo ennen tätä tutkintaa nämä matkakulukorvaukset. Ja tämä omasta aloitteesta tehty maksu minulta ei vaadittu tätä, ei parlamentista. Ei tämä ollut ehkä tämän tutki- ei ollut tämän tutkinnan tulos, mutta ehkä tämä oli syy siihen, että lähdettiin tutkimaan tätä. Me teimme tämän omasta aloitteesta, koska oli olemassa sellainen riski, että jotain maksuja oli hoidettu väärin, mutta euroakaan en ole väärin käyttänyt. Minulla on täällä Olafin asiakirjat joissa selvitetään tämä tapaus. Kyse oli ainoastaan virheistä. Minä en ole euroakaan käyttänyt väärin, eikä tällä ollut budjettivaikutuksia. Olafin johtopäätökset vahvistivat sen kannan, jonka olin julkisesti jo esittänyt. Kiitos. Kiitos kollega Hansen lisäkysymys. Yes, please. Uh, so you... Eli toistitte kolme kertaa omasta aloisteesta, joten kieltä, kiellätte, että tämän talon äh, pääsihteeri var, vahvisti, että 8. heinäkuuta 2014 äh, kerättiin, vaadittiin takaisin näitä rahoja ja äh, että te valititte ja että kvestorit vahvistivat pääsihteerin päätöksen 16. joulukuuta 2014 joten omasta aloitteesta kuulostaa minusta hieman erilaiselta. Wojciechowski für eine Minute. Wojciechowski yksi minuutti. You say about the another question. Niin puhutte nyt toisesta asiasta. Kyse oli tästä tilanteesta, jossa minä olin uhrina. En ollut tekijänä. Kyllä, tässä oli kyse maksuista matkatoimistolle. Yritysyksikkö oli maksanut mielestään liikaa matkatoimistolle. Anteeksi nyt vähän, mutta tämä ei nyt liittynyt mitenkään siihen, että minä olisin tehnyt mitään väärin. En ole tehnyt mitään väärin. Vielen Dank. Kiitokset Herra Wojcikowski, kiitokset eh, kollegoille ja kaikille osallistujille tämänpäiväiseen iltapäivän kuulemiseen. Vastaukset olivat meille varmasti avuksi ja tueksi. Ja Wojcikowski, pyytäisin teitä nyt sitten käyttämään teidän viiden minuutin loppupuheenvuoronne, mutta sitä ennen haluaisin vielä kuitenkin ilmoittaa, että kello 17 ää, ää, 17.45 ja 18.45 ähm, koordinaattorit keskustelevat äh, suljettujen ovien takana ja miettivät äh, ratkaisua siihen, äh, jos komission jäsenehdokas Wojciechowski saa luottamuksen ja, ja e, että hänet voidaan nimittää komission jäseneksi. Nyt äh, Ravotsikovski, teillä on viisi minuuttia aikaa loppupuheenvuoroon. Mistä? Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia näistä monista asiallisista kysymyksistä. Otitte näiden tuntien aikana – esille asioita, joiden kautta pystyn täsmentämään, mikä minulle on tärkeää. Haluaisin muistuttaa yhdestä tärkeästä sanasta tänä iltapäivällä, ja tuo sana on vuoropuhelu. Olen aina ollut avoin vuoropuhelulle ja jatkossakin näin tulee olemaan. Tulen käymään vuoropuhelua teidän kanssanne, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, yksilöinä ja valiokuntana. Haluaisin eh, laajentaa tätä vuoropuhelua kaikkiin sidosryhmiimme, viljelijöihin, viljelijäjärjestöihin ja kansalaisjärjestöihin, jotka ovat eh, maataloussektorilla aktiivisia. Meidän olisi tehtävä yhteistyötä maatalouden ja maaseudun puolesta. Sitoudun siihen, että liityn keskusteluihin silloin, kun pidätte sitä hyödyllisenä. Pidetään viestintäkanavat auki ja sitoudun kuuntelemaan teitä. Osana vuoropuhelua minulla on tärkeää tehdä yhteistyötä, kun kehitetään maatalouden pitkän aikavälin visiota. Meidän on keskusteltava siitä, mitä haluamme viljelijöillemme tulevana vuosikymmenenä. Tällainen keskustelu voidaan käydä ainoastaan kunnollisen analyysin pohjalta, jossa huomioidaan eri suuntaukset ja voimat. Meidän on yhdessä muodostettava näkemys maaseutualueitamme ja maanviljelystämme varten. Suuret kiitokset. Vielen Dank, das war äh, sehr kurz. Kiitos, äh, tämä oli lyhykäinen eli alle aikataulun, eli nyt saatte osoittaa suosiotanne. No niin, kuuleminen on nyt päättynyt, sen julkinen osio on päättynyt. Ja mikäli poliittiset ryhmät näin haluavat, niin voisin sanoa, että voitte jäädä huoneeseen ja tavata keskenänne täällä huoneen eri nurkissa ja neuvotella keskenänne ja sitten koordinaattoreiden kokous on varttia vaille kuusi. Kiitokset kaikille osallistujille kysymyksistä ja, ja herra Wojcikowskille myös ja mukavaa iltaa.